Hyvää huomenta. Hyvät edustajat, aloitamme tämän päivän kokouksen. Ensin menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, joka koskee Euroopan globalisaation rahaston rahoitusta ja toimintaa. Tässä on valmistelijana Thomas Hendel ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä lausunto Euroopan globalisaatiorahastosta. Sen täytyy todeta, että tämä rahasto on ollut erinomainen väline siinä, kun on lievitetty kriisin seurauksia työ, työntekijöille, jotka ovat globalisaation seurauksena työpaikkansa menettäneet. Tämä väline, sitä täytyy edelleen konkretisoida, parantaa ja varustaa suuntaviivoilla. Se pitäisi olla suuri intressi meille erityisesti, koska kriisin seuraukset työllisyyteen ovat suuret tulevinakin vuosina. Suurimmat pelothan lähtevät, tai työmarkkinaosapuolethan näitä pelkoja myös formuloineet. Mutta on kuitenkin hyvin järkevää ja se on ensimmäinen kohta tässä lausunnossa, että täytyy tarkemmin käsitellä sitä, että miten tämä globalisaatio rahasto on tähän asti käytetty. Ensimmäinen luku tässä lausunnossa pyrkii juuri tätä asiaa selvittämään, tämä ensimmäinen kohta. Ja mitä yrityskohtaisia ja valtiokohtaisia tukia on siinä käytetty lisäksi. Tämä vastaa myös sitä keskustelua muissa asiasta vastaavissa valiokunnissa – tässä täytyy ottaa huomioon myös kansalliset erot tässä käyttötavassa. Tämän selvittämiseksi tai tämän selvittäminen täytyy olla suuri intressi, koska sillä on suuria seurauksia sille, että miten tulevaisuudessa voidaan parantaa tämän rahaston käyttöä. Sitten toiseksi täytyisi pyrkiä siihen, että käytetään rahastoa niille yrityksille, jotka sitä todellakin tarvitsevat. Viime raportointikaudella on huomattu, että yritykset ovat tästä hyötyneet, jotka eivät oikeastaan hädässä olevan yrityksen määritelmää täytä. Klassinen esimerkki viime vuosilta on tämä tilanne Dell-yhtiössä, joka Irlannissa sulki tuotantolaitoksen. Tästä tuli sitten työntekijöille tukea noin 14 miljoonaa globalisaatiorahastosta, jotta työntekijöille aiheutuvia seurauksia voitiin laimentaa. Dell siirti tuotantoa Kiinaan. Ei se sitten mennytkään Kiinaan, vaan Puolaan, mikä tietysti on erityisen hyvä Puolan työllisyydelle, myöskin työntekijöille siellä, jotka saavat uusia työpaikkoja, mutta Dell sai sitten muita eurooppalaisia tukia, 48 miljoonaa. Eli tässä ei ole kyse hädässä olevasta yrityksestä. Dell oli tehnyt voiton, yli kolme miljardin voiton edellisestä tilikaudelta, joten siinä mielessä olen sitä mieltä, että on tärkeää, kun tarkastellaan tätä kaupallisia rahoittajia, täytyy huolehtia siitä, että yritykset eivät voi taseitaan kaunistella eurooppalaisen veronmaksajien kustannuksella – sen vuoksi kohdassa kolme vaaditaan sitä, että harkitaan sitä, että miten yritysten täytyy osallistua tähän niiden aiheuttamaan haittaan. Eli tässä on kyse tällaisesta liiketoiminnan siirtämistä veloitettavasta maksusta. Mutta tässä on kyse näistä yhteiskunnalle aiheuttuvista kustannuksista. Sitten käsitellään lausunnossa sitä, että täytyy olla tärkeää myös se, että taataan se, että tuella keskitytään siihen tällaisiin rakenneuudistuksiin, joilla varmistetaan työllisyyttä, erityisesti sellaisilla alueilla, joille sitä tarvitaan. niin tätä käytetään myös aluekehityksen suhteessa, että äh, puitteissa, että päästään ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen alueella, kun eurooppalaisia varoja käytetään. Sitten kohta viisi koskee työmarkkinaosapuolten mukaanottamista. Tämä tietysti eri tasolla eri Euroopan maissa. Työllisyysvaliokunnassa keskusteltiin tästä juuri. Ja on ainakin epävirallinen yhteisymmärrys siitä, että työmarkkinaosapuolet täytyy ottaa mukaan myös sitovasti tähän eh, globaalisen rahaston käyttöön. Kohta kuusi koskee sitä, että meillä on ollut kolme vaikeutta, eli Euroopan sisäiset tuotannon siirrot, sitten menettelytavan monimutkaisuus, että tässä lausunnossa pyritään siihen, että tätä hakemisen määräaikaa lyhennetään ja hakemusmenettely yksinkertaistaan. Juuri tämä aikadimensio, sen pitäisi olla olennainen, jos pyritään pitkäaikaista tai tällaiseen kestävään apuun työpaikkojen turvaamisessa. Sitten on myös tärkeää, että hyväksi havaittu raha, väline, kun tämä on tämä rahasto, niin sen varoja pitäisi nostaa tulevaisuudessa. kriisistä ulospääsyssä tämän rahaston käyttö voisi olla edelleen tärkeää ja näitä sen varoja pitäisi lisätä ja sille oma, perustaa oma budjettiosasto. Mutta tästä täytyy käsitellä, tätä asiaa täytyy käsitellä myös asiasta vastaavassa valiokunnassa, eli budjettivaliokunnassa. Kiitos, edustaja Hendel. Ensiksi annan puheenvuoron eh, Roa Hybnerille. Uh, thank uh, Kiitos puheenjohtaja. Kaikki tiedämme, että Euroopassa johtava teema tulee olemaan valtion talouden tasapainon, fiskaalinen tasapainottaminen. Julkisia varoja tulee olemaan vähemmän käytössä ja niitä tulee käyttämään yhä tehokkaammin. Ja se, mitkä tässä kohdassa yksi sanotaan on oikein. Meidän täytyy pyytää komissiolta nopeasti ehdotusta äh, rahaston käytön parantamiseksi. Ilmeistä on myöskin, että meitä kohtaavat Euroopan teollisuudessa syvät rakenteelliset muutokset. Tämä koskee myös johtavia yrityksiä, yrityksiä, jotka pärjäsivät hyvin ennen kuin kriisi iski. Ne ovat usein nyt ongelmissa, on kohtuullista olettaa, että jos uusia työpaikkoja luodaan, niitä luodaan uusilla sektoreilla ja uusissa yrityksissä. On uusia markkinoita, on syntymässä äh, vähähiiliseen yhteiskuntaan, vaatii myöskin, mutta siirtyminen vaatii myöskin valtavia muutoksia Euroopassa. Kaikki tämä tulee vaikuttamaan yhteiskuntiimme. Kaikki Tämä tarjoaa mahdollisuuksia riskien lisäksi. Reaktiomme rakenteellisen muutoksen kohtaamiseksi ovat olennaisia. Meidän ei pidä tuhota mahdollisuuksia. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy tunnistaa uusia kasvun ja kilpailukyvyn moottoreita ja kiireellisesti kiinnittää huomiota niihin ja siksi Siitähän EUn 2020-strategiassa pitäisi olla kysymys. Voimme olla myös samaa mieltä, että tämä 2020-strategia ei ole mikään tyhjälle tontille rakennettavan teollisuuden strategia. Meillä on eurooppalaista teollisuutta olemassa. Tällä strategialla lanseeraamme siis uusia käytöskulkuja ja muutamme vanhoja malleja ja rakenteita. Eli täytyy löytää oikea tasapaine, tasapaino niiden työpaikkojen välillä, jotka täytyy säilyttää, ja niiden välillä, joiden tilalle pitäisi saada uusia työpaikkoja. Tämä on vaikeaa. Me tarvitsemme paljon uutta kasvua Euroopassa. Ja osa tästä kasvusta tulee olemaan kasvua, joka ei luo lisää työpaikkoja. Eli työpaikkojen luomiseksi on ratkaisevaa luoda politiikkakeinoja, jotka vähentäisivät jotka lisäisivät Euroopan kestävää kilpailukykyä. Muuten me heikennämme kilpailukykyä. Kohdat 2, 3 ja 6 herättävät minussa epäilyksiä ja toivon, että voin käydä hedelmällisiä keskusteluja estelijän kanssa. Minusta nuo instrumentit hidastavat kasvua, sillä ne tarjoavat negatiivisia kannusteita yrityksille. Ne jäykistävät talouksia. Eurooppa tarvitsee kestäviä työpaikkoja, jotka eivät heti häviä keittyvien talouksien jalkoihin. Ja ainoastaan kilpailukykyiset teollisuudet luovat kestäviä työpaikkoja. Eli johtavan linjan täytyy olla, että globalisaatiorahastolla tuetaan rakennemuutosta ei sillä pidä estää muutosta. Minusta tämä pitäisi olla kantava teema globalisaatiorahaston toiminnassa. Kiitos. Kiitos. Rohymnen sitten Rova Ponimata. Kiitos, Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää ja onnitella tässä valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta, jonka hän on laatinut. Tämä on nyt todella hyvä hetki arvioida sitä, miten on käytetty rahastoa ra- rahoitukseen. Ottaen huomioon, että Tämä säädös on ollut voimassa kaksi vuotta ja tätä uutta välinettä on käytetty vain rajoitetusti. Tämä käy täältä myös silmi, kun arvioidaan rahaston käyttöä, niin pitäisi ottaa tähän rinnalle tilastotietoja jäsenvaltiokohtaisesti, jotta voitaisiin tehdä selväksi, mitkä ovat ne pääsyyt siihen, että tätä tärkeää rahoitusvälinettä on käytetty vain rajoitetusti. Tärkein syy siihen, että määrärahojen toteutuminen vähäistä, on se, että tämä menettely on hyvin hankala. Koko käy, käyttöönotto menettely on hyvin monimutkainen ja siitä seuraa myös lisäkustannuksia julkiselle sektorille. Ja sitten kun on arvioitu asetuksen täytäntöönpanoa ja rahaston toimintaa, pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan näitä menettelyitä ja pyrkiä siihen, että pystyttäisiin nopeammin vastaamaan rahaston käyttöpyyntöihin. Meillä voisi olla joku kansallinen toimija, jonka tehtävä on välittää näitä rahaston varoja niin, että pystyttäisiin helpottamaan teknisen kehityksen seuraaminen ja voitaisiin myös parhaita käytänteitä Euroopassa levittää ja saataisiin kansalliset toimijatkin lähemmäksi Euroopan unionia. Jotkut kommentit, jotka on mielessäni ovat nyt nämä seuraavat. Ensinnäkin ehdotus kappaleeseen kaksi, jossa hän pyytää, että komissio tekisi ehdotuksen, jotta voidaan saada osallistumaan asianmukaisella tavalla liiketoiminnan siirtämistä ja työpaikkojen vähentämistä aiheutuviin sosiaalikuluihin. Tämä ehdotus on periaatteessa kyllä hyvä, mutta ehkä voitaisiin mennä vielä vähän pidemmälle. Pitäisi keskittyä erityisesti sellaisiin yrityksiin, joissa liiketoiminnan siirtäminen ei liity pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen. Tämä on ensimmäinen asia, johon pitää paneuta Pitäisi erityisesti korostaa sellaisia yrityksiä, jotka ovat saaneet tukia Euroopan tai kansalta tasolta viitenä vuonna, jotka edelsivät tätä liiketoiminnan siirtämistä. Kiitos. Kiitos Rova Podimata ja sitten edustaja Harlund. Thank you, Chairman. Uh, I've had... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ollut ilo työskennellä tämän aiheen parissa budjettivaliokunnassa, jonka jäsen olen, ja kiinnostavaa katsoa sitä täällä. Meidän täytyy tehdä ero niiden ihmisten auttamisten välillä, jotka menettävät työpaikan, ja sitten pitää erottaa tämä yritysten auttamisesta. Joskus nämä menevät sekaisin. Tärkeintä on auttaa ihmisiä, ei yrityksiä. Yleisesti ottaen lähestymistapa, jossa pyritään arvioimaan, mitä on tehty. Eli kohta yksi mietinnössä on hyvä. Se antaa meille yleiskuvan ja siltä pohjalta teemme johtopäätöksiä. Jos, josko johtopäätökset ovat samat, se on sitten toinen kysymys. Muistuttaisin, että alun perin tässä olisi globalisaatiorahasto kyseessä, mutta nyt me alamme liukua johonkin muuhun. Niin tässä on jonkinlainen Euroopan sisällä tapahtuvien yrityssiirtojen rahasto. Ainakin osa ihmisistä haluaa niin. Ja joissakin tapauksissa olemme kohdentaneet rahaa tapauksiin, jossa globalisoitumisesta ei ole kysymys. Eli täytyy miettiä, mitä oikein haluamme. Lausunnon suhteen arvo, arvostan kovasti kohti 1 ja 4 kohdan kolme suhteen meidän täytyy käydä kovasti keskustelua, josko Euroopan ja EUn tehtävä on ylläpitää rahastoa, joka tukee työpaikkojen siirtymistä liberaalina. En ole ihan varma, onko tämä EUn tehtävä. Joku voisi olla eri mieltä, mutta meidän täytyy keskustella tästä, mitä työmarkkinaosapuoliin tulee. Se on hyvä, että olet mukana, mutta se, että Eloisen muodollinen rooli on teknisesti haastavaa ja poliittisesti ei ihan minun teekuppini. Kuudennen kohdan suhteen rahasto, joka tukee yritysten siirtymistä EUn sisällä, on minusta EUn idean vastaista, jossa työpaikat, pääomat, työpaikat siirtyvät vapaasti – ja tämä rahasto tuossa suhteessa olisi täysin päinvastaista kuin mitä minä EU-sta ajattelen. Eli keskustelua täytyy ajatella kohdan seitsemän suhteen, kuten Terova Hubner sanoi. Taloudellinen tilanne ei luultavasti mahdollista sitä, että rahasto laajenisi. Julkinen sektori on jo lainannut ja käyttänyt liikaa rahaa, joten en ole varma, kannattaisiko tähän laittaa lisää rahaa. Odotan rakentavaa keskustelua esittelijän kanssa. Ja teen jotakin kiinnostavia tarkistuksia luultavasti keskustelun pohjaksi. Thank you, Mr. Now I give the floor to Mrs. Kiitos. Ja sitten seuraavan puheenvuoron saa edustaja Stricek. Eh, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Hyvää huomenta, hyvät kuulijat. Mielenkiinnolla seuraan tätä keskustelua. Ja minä lähden siitä, että keskustelun puitteissa tarjoan toisen näkökannan kuin se, mistä täällä on alusta asti keskusteltu. Haglund tässä sanoi jo paljon sitä, mitä itse halusin sanoa, joten voin liittyä häneen suurissa osin. Uskon, hyvät ystävät, että meidän pitäisi sanoa ihan avoimesti että tämä globalisaatiorahasto on ollut tällainen kiistanalainen alusta asti, mutta tämä rahasto on nyt perustettu, se toimii ja tämä lyhyt historia tässä rahastossa on meille osoittanut, että monia päätöksiä, joita on tehty rahaston puitteissa, olivat sellaisia päätöksiä, jotka taloudellisessa mielessä olemme voineet pitää hyvin kiistanalaisina päätöksinä. Rahastoa täytettiin verotuloilla niiltä, jotka ovat globaalissa kilpailussa olleet menestyksekkäitä. On myös ollut sitten muita, jotka eivät olleet globaalissa kilpailussa menestyksekkäitä. Tämä on vapaassa taloudessa, markkinataloudessa ihan luonnollista. Olisi turhaa auttaa sellaisia yrityksiä mielestäni, jotka eivät ole siinä pysty markkinoilla pärjäämään. Vaan jos löydetään uusia palveluita, tuotteita, niin pärjätään ja tällainen keinotekoinen tuki on mielestäni väärin. Rahasto on osin estänyt tätä työntekijöiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta EU-ssa. Ja nämä pääparametrit ovat niitä, joiden varaan EU on alun perin rakennettu. Euroopan konservatiivien edustajat sen vuoksi vaativat, että tässä lausunnossa otetaan nämä asiat huomioon komission selvityksessä, mitkä yritykset ovat rahastosta saaneet hyötyä. Selvitetään se, miten paljon työntekijöitä he ovat irtisanoneet sitten tietoa siitä, että mihin tuotanto on siirretty. Ja hyvin tarkkaavaisesti seuraamme tämän tätä tämän asian etenemistä myöskin poliittivaliokunnassa, koska nyt mielestämme finanssikonsolidoinnin aikana on tarpeen ajatella myös sitä, että käytetään järkevästi veronmaksajien varoja. Ja yksi huomio vielä. Tämä globalisaatiorahasto oli tällainen rinnakkainen finanssikanava tämän, tämän rakenrahaston osalta, ohella. Ja me lähdemme siitä, että nämä rahastot riittävät, emmekä usko, että tarvitsemme enää lisää rahoituskanavia Euroopan veronmaksajien varoille. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Strechek. Doira. Kiitos, edustaja Strechek. Ja nyt annan puheenvuoron komissioon sieltä herra Jörgensen. Thank you. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos mahdollisuudesta, ensimmäisestä mahdollisuudesta EUn e- e globalisaatiorahastosta vastaaville viranomaisille puhuvaliokunnalle – olen kiitollinen mahdollisuudesta kommentoida esittelijän ehdotuksia. Odotamme rakentavaa keskustelua parlamentin kanssa globalisaatiorahaston kehittämisessä. Kuten selkeästi on sanottu, sen tehtävänä on tukea työttömäksi jääneitä yrityksiä, ei työntekijöitä, ei yrityksiä. Painottaisin, että yks, yksikään eu yritys, ei edes Dell, Irlannissa yksikään yritys ei ole saanut rahoitusta tai EUn globalisaatiorahoitusta rahastosta. Tässä tapauksessa, johon viitattiin, yrityksen siirtymistä ei tuettu myöskään. Selketimme, että työpaikat eivät siirtyneet puol- Irlannista Puolaan. Tuotanto prosessit ja tuotteet olivat erilaiset. Donata Hubnerin koplaus 2020 aloitteeseen oli myöskin myönteinen. Komissio on tehnyt selväksi, että globalisaatiorahasto on yksi monesta keinosta, jota voidaan käyttää siinä. Mainitsimme globalisaatiorahaston suhteessa kil- teollisuuden kilpailukyvyn joustavaa aloitetta – jossa Rastan pitäisi tukea työpaikkojen luomista uusien työpaikkojen ja uusien yritysten luomiseksi ja mietimme kovasti, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Pidän myönteisenä globalisaatiorahaston kehittämisehdotuksia. Meillä on erityisesti kommentti rahaston käyttöön liittyviin sääntöihin nykytilanteessa ja niiden 22 tapauksen valossa, jossa rahoituskierros on käyty läpi. Keskimääräinen aika siitä hetkestä, jolloin komissiolla on täydet tiedot jäsenvaltiolta siihen hetkeen, kun maksamme varoja jäsenmaan valtiovarainministeriölle on keskimäärin 20, 225 päivän viipymä. Olemme komissiossa käyttäneet omia menettelyjä kahden menettelyn yhdistämiseksi. Ja olemme napanneet 22 päivää 225. Tällä hetkellä pyrimme 40-45 päivän poistamisen menettelystä, joka liittyy maksatukseen. Ja se liittyy komission sisäisten budjettimenettelyjen uudelleenarviointiin, ja me etenemme vauhdilla tässä. Muistuttaisin kuitenkin teitä et, siitä, että asetuksen mukaan ja sen mukaan, miten rahasto rahoituksensa hankkii, meidän täytyy saada keskustelujen jälkeen muodollinen hyväksyntä budjettivallan käyttäjiltä, eli myös Euroopan parlamentilta. Meidän täytyy varata aikaa siihen, että menettelyt etenevät budjettiviranomaisissa sääntöjen mukaisesti. Meillä ei ole mitään keinoja ohittaa tuota menettelyä, ellei muuta sekä asetusta, rahoitusnäkemyksiä ja toimielimien välistä sopimusta. Ja kenties nyt ei ole se hetki, jolloin noin tulee käymään. Ja nyt toiseksi viimeinen näkökohta. Komissio tällä hetkellä harkitsee sitä, missä vaiheessa pitäisi tehdä asetuksen uudistamisehdotus. Ensi vuonna on tällainen mahdollisuuksien kohtaamishetki, koska ensi vuonna kriisiin liittyvät poikkeusluvat ovat voimassa ja täytyy tehdä päätös, jatketaanko poikkeuslupaa vai tehdäänkö jotain muuta. Mutta tässä on myös yleisempi yhteys monivuotisen rahoitus kehikkoon ja budjetin tulevaisuuteen. Komissaarimme sanoi Ruotsissa viime viikolla, että hän pohti, kuten erityksessä seitsemän itsekin toteat, rahastolle oman budjettikohdan luomista rahoitusnäkymissä niin, että se olisi samanarvoisessa tilanteessa kuin muut rahastot. Ehdotusta ei kuitenkaan ole vielä tehty ja komissio tulee toimimaan tässä myöhemmin. Ja sitten viimeinen kommentti kohtaisi yksi. Olen oikein iloisia, että tässä pyydätte lisää informaatiota, lisää transparenssia ja parempia tilastoja. Me valmistelemme juuri 2010 vuosikertomusta, joka valmistuu noin kuukauden kuluttua. Ja ensimmäistä kertaa me ehdotamme, että vuosikertomuksessa on komission työkertomus, jossa on kaikki mahdolliset tilastotiedot käsiteltyjen tapausten pohjalta. Pyrimme tilastoliitteeseen, joka yksityiskohtaisemmin osoittaisi, minkälaisia hakemuksia on tehty sukupuoli- ikäjakaumat, sekt- tuetut sektorit, minkälaisia ihmisiä eri toiminnan tuettu. Tämä on vain alkua yrityksellemme tarjota mahdollisimman paljon tietoa parlamentin valiokunnille ja neuvostolle ja kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Tuomme myöskin kovasti sitä, että parhaita käytänteitä vaihdettaisiin – Komissio on järjestänyt kokouksia kaikkien jäsenmaiden edustajien kanssa kaksi kertaa vuodessa. Meillä on ollut seminaareja, jossa selitämme, miten asetus toimii, miten sitä tulkitaan. Ja näissä tapa- tapaamisissa olemme vaihtaneet tietoa rahaston käyttäjien kesken, jotta he voivat inspiroida muita tekemään hakemuksia. Odotan yhteistyömme jatkuvan ja olen pannut merkille tehdyt ehdotukset. Kiitos. Kiitos edustaja Jörgensen. Ja sitten valmistelin saan puheenvuoron. Hänellä olkaa hyvä. Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich danke. Hyvät kollegat, kiitoksia tästä keskustelusta kovasti ja ehdotuksista. Sen perusteella voidaan hahmotella tätä tulevaa yhteistyötä ja konkretisoida tätä luonnosta. Kiitän myös komission edustajaa tästä selvityksestä Dellin osalta. Eilähän meillä oli työllisyysvaliokunnassa mahdollisuus tästä keskustella. Mielestäni syvempi keskustelu tästä Dell-tapauksesta on ihan järkevää. Kun yritys sulkee toimintaa sellaista, joka ei ole enää kilpailukykyistä, niin sitten on rahaston tehtävä ihan alkuperäisessä funktiossaan auttaa näitä työntekijöitä, ei, ei yritystä. Toinen <clears throat> kohta. Kun on uudelleenjärjestelyjä yrityksessä ja se aloittaa uutta tuotantoa, niin sitten on toinen kysymys, että, että jos tulee että voidaanko eurooppalaista veronmaksajien rahaa käyttää siihen, että siirretään tuotantoa jonnekin, missä sitä tuetaan, vaikka yrityksellä on suuret voitot. Jos varjoesittelijöiden kanssa voisimme vielä käsitellä tätä tapausta, koska tämän, miten tätä rahastoa sitten nimitetäänkään, uudelleenjärjestelyrahasto, niin joka tapauksessa ei voi olla niin, että voittotekevä yri, yritys veronmaksajien kustannuksella sitten saa vielä lisää tukea. Se ei ole tämän rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukausta. Jos on työllisyysvaikutuksia, niin rahasto on oikea, mutta se ei ole väline estämään uudelleenjärjestelyjä. Se ei ole väline pelastamaan yrityksiä, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. Se on tapa varmistaa työntekijöiden tulevaisuuden näkymät. Jos näistä yksinkertaisesti josta voidaan saada yhteisymmärrys tulevassa keskustelussa, niin olisi hyvä, mutta olen avoin kaikelle keskustelulle ja olen iloinen tästä tulevasta yhteistyöstä. Kiitos oikein paljon edustaja Hendel. Tarkistusten jättämisen määräpäivä on 8. kesäkuuta. Tarkistust käsitellään 28. kesäkuuta. Äänestys tässä valiokunnassa 28. kesäkuuta ja budjettivaliokunnassa 14. heinäkuuta. Lopetamme tämän kohdan käsittelyyn. Siirrymme seuraavan kohtaan. Kyseessä ovat kuluttajien oikeudet. Annan puheenvuoron valmistelijalle Sirva Pietikäiselle. Mr. Um, President, uh, dear colleagues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olemassa olevasta kuluttajan suojasta huolehtii neljä direktiiviä, jotka kaikki pyrkivät minimiharmonisointiin, joka on mahdollistanut sen, että jäsenvaltiot ovat kyenneet sopeuttamaan kansallista säätelyä sen periaatteisiin. Eli kun kansallisessa lainsäädännössä on ongelmia, kuten sopimusoikeus tai korkeampi suoja, tämä otetaan huomio kansallisessa lainsäädännössä, joka vaihtelee kovasti kautta Euroopan. Niinpä, kun lainsäädäntöä tehdään minimidirektiivin pohjalta, niin komissio ja jäsenvaltiot ja parlamentit ovat menneet eri suuntiin. Koska on lähdetty siitä, että kansallisella tasolla voidaan aina pyrkiä korkeampaan suojaan. Nyt kun komissio pyrkii paketoimaan nämä neljä direktiiviä, luodakseen täyttä harmonisointia, se pyrkii muuttamaan vähimmäislähentämisen täydeksi lähentämiseksi. Se aiheuttaa vakavia ongelmia sekä teknisesti että periaatteen tasolla. Esimerkiksi Lissabonin niin sopimuksen jälkeen voimaan astunut perusoikeusopimus, joka takaa korkean kuluttajan suojan tason. Ja täytyy ainakin herättää kysymys, josko täysi harmonisointi näiden periaatteiden pohjalta rikkoisi perusoikeuskirjaa. Ja kuluttajansuojan korkean tason periaatetta vastaan. EUn 2020-strategia ja monet politiikka-alueet ovat sellaisia, että EU pyrkii korkeat luokkaisiin tuotteisiin – ja e, ympäristön kannalta kestäviin tuotantotapoihin. Ja täysi harmonisointi aiheuttaisi sen, että monissa maissa kuluttajien suoja heikkenisi, mikä saattaa aiheuttaa sen, että tuotteiden laatu heikkenee tai niiden e- elinkaari saattaa lyhentyä tai niiden ympäristökestävyys saattaa heikentyä. Tässä on aika monimutkainen kuluttajaluottamukseen, kestävyyteen ja ympäristöön liittyviä periaatekysymyksiä. No niin. Neljäs problemaattinen kohta on itse asiassa kansallinen sopimusoikeusjärjestelmä. Kuten tiedätte, että lainsäädäntö auton asunnon tai vesipullon ostamisen suhteen ovat aika erilaisia. Eli kansallinen sopimusoikeus on hyvin kirjavaa ja neuvostossa on käyty hyvin raskasta, hankalaa keskustelua siitä, miten sopimusoikeus saataisiin yhdistettyä tähän harmonisointiin. Ja tämä saattaa johtaa ei-aiottuihin seurauksiin myös muilla kansallisen sopimusoikeuden alueilla. Yksi hyvä asia, jota komission ehdotuksessa kannatamme, on se, että, että lisäämme kaupan käyntiä, rajat ylittävää käyntiä EU-ssa ja e-kauppaa, mutta saamieni tietojen mukaan on varsin kyseenalaista, josko kuluttajien oikeuksien täysi harmonisointi olisi paras keino saavuttaa tämä tavoite, jota täysin tuen. Yksi se on se, että jos esimerkiksi vertailemme tätä Yhdysvaltojen järjestelmiin, siellä on suuria eroja kuluttajien suoja välillä eri osavaltioissa silti sisämarkkinat toimivat paljon paremmin. Jotkut digitaalisten tuotteiden myyjät ja e-kaupan kävijät ovat sitä mieltä, että he ovat pyrkineet ratkaisemaan nämä kuluttajansuoja-ongelmat valitsemalla parhaan kuluttajansuojan. He tarjoavat kaikkien jäsenmaiden parhaita käytänteitä. Ne eivät kaikki ole nähneet tätä ongelmaksi. Ja silti kauppa ei nouse niin paljon kuin heidän mielestään pitäisi nousta. Tutkimusten mukaan ongelmat saattavat olla jossain muualla, kulttuureissa, makukysymyksissä, kielikysymyksissä, luottamuksessa ja maksujärjestelmiin liittyvässä luottamuksessa. Joten olisi parempi työskennellä maksujärjestelmien harmonisoimisessa, joka on vielä kesken. Aloittaisin myöskin, että korkein suojan taso lisäisi luottamusta paljon enemmän kuin tällainen tarjottu kompromissi lähestymistapa. Kaiken kaikkiaan. Tämä pohdinta johtaa minut siihen kantaan, että tällä hetkellä ei pitäisi harmonisoida täysin kuluttajansuojaa. Lopputavoitteena se on hyvä tavoite. Ja sillä olettamalla, että se perustuu korkeimpaan kuluttajan suojaan. Tämä ei siis liity harmonisointiin sinänsä, vaan harmonisoinnin tasoon. Me voisimme harmonisoida luvun yksi, eli terminologia, miten määritelmä asioita. Ja sitten mitä tulee tuotteiden palautusoikeuksiin ja johonkin muihin kysymyksiin, mutta ei sitten näihin vaikeisiin kysymyksiin mentäisi. Kaiken kaikkiaan Sitten kaksi näkökohtaa vielä. Mitä lisäkehitykseen tulee, on pahoiteltava, että komissio ei tässä vaiheessa kyennyt painottamaan tuotteiden kehittämistä enemmän. Meillä on paljon enemmän tuotteita, joissa fyysinen tuote, palvelu ja ei-konkreettinen tuote liittyvät yhteen. Esimerkiksi kännykän yhteydessä kännykkä ja esimerkiksi musiikin lataaminen liittyy ja softa liittyy siihen. Mitä tapahtuu, jos kännykkä ja softa toimivat, mutta musiikki ei toimi, kun ei tule mitään uutta musaa vuoden aikana? Onko tämä tuotteen vika vai ei. Joten jo tässä johdanto-osassa meidän pitäisi muuttaa terminologiaa niin, että tuote tarkoittaa paitsi kourin tuntuvaa, myös immateriaalista tuotetta. Pitkällä aikavälillä tietän, että asia keskusteluttaa. Minä haluaisin, että komissio ottaisi valmistuessa huomioon, että tarvitaan vaihtoehtoisia sovittelukeinoja kansallisella tasolla ja kuluttajatasolla ja yhteisön tasolla. Ja tarkoitan, että nämä takuut, joista yhteisön, esityksen yhteydessä keskusteltiin, pitäisikö se olla kaksi vai kymmenen vuotta. Tämä on aika joustamatonta. Ei tuotteen voi kohtuudella aloittaa, että Tämä kynä kestäisi pari, po, ko, ikuisuuksiin, mutta joku toisen tyyppinen kynä, se on hyvin tehty, niin siitä voisi odottaa, että se on aika ikuinen. Eli tarvitaan sekä Euroopan tason että kansallisen tason kiistojen sovittelumenettelyjä muita kuin tuomioistumissa tapahtuvaa arbitraasia, eli liittyen siihen, mikä on kohtuullinen odotettu vian ilmenemisaika. Ja tämäkin määritellään eri maissa eri tavoin. Ja jäsenvaltiossa jälleen määritellään tuotteen viat eri tavalla, ja mitkä ovat ostohetkellä ilmeisiä ja mitkä ovat kätkettyjä vikoja. Ja meidän pitäisi liittyä, liikkua siihen suuntaan, että me määrittelemme tuotteen kohtuullisen odotetun elinjään. Ja, ja sitten sovellusalan suhteen lopputuotteet ja palvelut on hyvä, että niitä käsiteltäisiin omassa direktiivissään. Ainoa kysymys on, että silloin kun meillä on tällaisia pieniä tuotteita, jotka ovat muiden direktiivien alle, niin kuin kuluttajaluotot, jotka voidaan ottaa kännykällä, pikkuluotot, vaikka 50 euroa, ja sitten vakuutukset, joihin liittyy tuote ja muut kysymykset, ne voitaisiin tulevaisuudessa säädellä epälojalia vilpistä kilpailua koskevien direktiivien puitteissa. Kiitos edustaja Pietikäinen. Täällä on neljä pyydettyä puheenvuoroa, viisi ja komissio ja sitten seuraavaksi on äänestykset. Eli pyytäisin, että puhuisitte mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin Sanchez Preseda. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää valmistelijaa hänen lausunnostaan. Voin yhtyä siihen, ja me olemme aikaisemmin jo käyneet sitä keskustelun kokouksessa. Minä haluaisin vielä täydentää näitä seikkoja. Tässä pitäisi ottaa esille kolme seikkaa. Ensinnäkin, jos ajatellaan direktiivin luonnetta, kun kyseessä ovat kuluttajien oikeudet, ja sitten toisaalta se, miten tämä vaikuttaa erityisesti rahoituspalveluihin, ja kolmanneksi sitten se, mitä kuluttajille pitäisi antaa rahoituspalvelujen alalla. Ensinnäkin, jos ajatellaan tätä direktiiviä kuluttajien oikeuksista, tämä on direktiivin otsikko, mutta se ei kuitenkaan kata tarkalleen tätä alaa, vaan kyseisessä direktiivissä yksinkertaisesti yhdistetään neljä direktiivejä, mutta siinä ei aivan tarkkaan paneuduta kuluttajien oikeuksiin, eikä se edes lähde liikkeelle kuluttajien tarpeista, vaan tässä halutaan päästä eteenpäin sisämarkkinoilla. Pitää tehdä selväksi, että jos tässä puhutaan kuluttajien oikeuksista, tämän pitäisi olla ykköstavoitteena. Ja jos tässä asiassa päästään eteenpäin, myös sisämarkkinat voivat edistyä. Tällä tavoin voidaan selkeyttää tätä keskustelua, joka liittyy harmonisaation tasoon. Harmonisaatio on väline, se ei ole mikään ihme lääke ja eri tasot niiden pitää vastata sitä tavoitetta, johon pyritään. Tästä syystä täysharmonisointi voisi vähentää kuluttajien oikeuksia ja kuluttajien oikeuksien väheneminen sisämarkkinoilla, vaikka yksi asia liittyy tähän lainsäädännön haentamiseen, mutta jos näin kävisi, niin tämä voisi myös heikentää sisämarkkinoita. Eli jos täys harmonisointi vähentää kuluttajien oikeuksia, niin näin luotaisiin epäuskoa sisämarkkinoilla. Montin raportti on tässä mielessä hyvin selvä. Eli kun kyseessä on täysharmonisointi, niin pitäisi olla hyvin tarkkaa tarkastelua. Eli ainoastaan silloin, kun tämä on välttämätöntä sisämarkkinoiden mm, toiminnan takaamiseksi. Muissa tapauksissa pitää antaa mahdollisuus jäsenvaltioille suojata kuluttajia enemmän. Ja sitten toinen seikka, rahoituspalvelut. Se, mikä tässä nyt otetaan esille, on se, että onko tämä horisontaalinen direktiivi vai ei. Jos se on horisontaalinen, sen pitäisi myös kattaa rahoituspalvelut. Minusta on aina hyvä, jos lähdetään horisontaalista näkökulmasta, mutta voin myös yhtyä siihen ajatukseen, että rahoituspalvelut ovat erityyppisiä omanlaatuisiaan. Minusta ei kuitenkaan ole oikein, että tässä osittain suljettaisiin pois tai osittain otettaisiin mukaan. Minusta rahoituspalveluissa kaikkein paras tekniikka olisi se, että meillä olisi kaksi lauseketta. Ensinnäkin yksi lauseke, joka koskee eh, sitä, että jos on olemassa joku normi, niin se väistyy erityisnormin tieltä ja sitten toisaalta olisi lauseke, jossa puhuttaisiin niistä säädöksistä, jotka ovat myönteisempiä jäsenvaltioissa, sillä muutenhan viemme kuluttajien oikeuksia pois ja vaikeutamme sisämarkkinoiden toimintaa. On jotain seikkoja, joita on korostettu, erityisseikkoja tästä direktiivistä. Esimerkiksi se, että kielletään sellaisten tuotteiden myynti, joita ei ole pyydetty, ja miten tällainen kielto voi vaikuttaa esimerkiksi eläkejärjestelmiin liittymiskysymyksen. on usein yrittäjät eh, suoraan työntekijöitä kuulematta heidät laittavat sinne ja miten tämä vaikuttaa sitten eh, vakuutussopimusten eh, uudistamisiin. Tämä usein tapahtuu ilman, että erityistä pyytöä esitetään. Ja minusta tässä kaikessa pitäisi päästä kuluttajien oikeuksien peruskirjan suuntaan koskien rahoituspalveluita. Tässä on paljon tekemistä, pitää antaa lisää oikeuksia, antaa lisää tietoa ja pitää välttää impulsiivisia sopimuksia pitää ottaa mukaan parat käytänteet jäsenvaltioista on edistettävää yhteistä toimintaa ja otettava mukaan tietoja, jotka liittyvät rekistereihin, pitää olla vuostaista tarkastelua. Kaikki nämä kysymykset ovat tässä vielä avoimia ja sen takia tämä direktiivi ei nyt ole sellainen, joka kattavasti käsittelisi kuluttajien oikeuksia. Kiitoksia ja sitten Smith pyydän teitä puhumaan mahdollisimman eh, lyhyesti, sillä kymmenet on äänestykset. Kiitoksia. En ihan kuullut tuota viimeistä kohtaa, mutta ilmeisesti pitää puhua lyhyesti. Kiitoksia esittelyyn hyvästä yhteistyöstä. Mutta mielestäni on harmi, että meillä näyttää, että olemme näyttäneet täyden harmonisoinnin idean hylänneen. Kunnianhimo pitäisi olla se, että saavutetaan suuri harmonisoinnin taso. Ei voida nähdä suurena saavutuksena, jos vain saamme yhden direktiivin aikaan aiemmista neljästä. Ja tällaista siirtymäaikaa voitaisiin harkita mielestäni mutta tavoitteen pitää olla täysi lähentyminen. Se, mitä Sanchez Pereiro sanoi horisontaalista lähestymistavasta ja sitä, että harkitaan rahoituspalveluita, se on ihan asianmukainen asia ottaa esille. Direktiivi, joka koskee luottosopimuksia kuluttajille, siinä ei ole otettu mukaan lainoja, jotka ovat pienempiä kuin 200 euroa. Pitäisi tehdä selväksi se, että 200 pienemmät lainat pitäisi olla katettuna direktiivissä. Nämä valtavat ongelmat, joita nämä pienet niin kutsutut tekstiviestilainat aiheuttavat, niitä voitaisiin käsitellä oikeanlaisella sopimustiedolla – koska tämä korkohan voi olla jopa tuhat prosenttia näissä ja tämä olisi todellista etua useille kuluttajille, erityisesti nuorille, jotka muuten voivat joutua tällaiseen velka-ansaan juuri näiden valtavien korkojen vuoksi, kun voi käyttää vain matkapuhelinta ja sitten on 200-400 euroa yhtäkkiä tilillä. Tämä on aika dramaattista mielestäni. Ja puheenjohtaja, haluaisin myös ottaa kistanallisen asian esille, mutta mielestäni Tästä täytyy nähdä yhteys ryhmäkanteeseen, koska tämä olisi suuri hyöty kuluttajille. Ryhmäkannemekanismi kasvattaisi kuluttajien luottamusta ja helpottaisi mahdollisuutta kuluttajille käsitellä tällaista vastuutonta liiketoimintaa koskien jopa pieniä summia. Esittelijän tarkistuksia tuen, mutta myöskin, tai siis on tärkeää painottaa sitä, että digitaaliset palvelut täytyy ottaa mukaan tähän direktiiviin. Erityisesti koska voidaan odottaa, että tällaisen kaupankäynnin volyymi varmaan kasvaa. Ja myöskin tämä lausuma kansallisesta sopimusoikeuksista oikeudesta täytyy ottaa mukaan. Euh, Puhun nopeasti Vedetäryhmä on hyvin pitkälti samaa mieltä niiden ehdotusten ja kommenttien kanssa, joita esittelijä on tehnyt. Lisään, että olemme Solem Schmidtin kanssa samaa mieltä joukkokanteiden suhteen, mutta ja sen pitäisi ottaa mietintöä. Mutta toisaalta en ymmärrä, miksi tässä on vain kaksi tarkistusta on pal- paljon perusteluita suuremmalle tarkistusmäärälle. Tässä on vain kaksi tarkistusta. Kysyisinkin että miksi tarkistuksia on niin vähän? Kiitos edustaja Fox. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni yhtyy tähän tavoitteeseen, että pitää vähentää niiden yritysten taakkaa, jotka haluavat toimia rajat ylittävästi ja myös kuluttajien suojan lisäämiseksi. Voimme yhtyä Pietikäisen huoleen että täysharmonisointi oikeuksissa voisi vähentää kuluttajien suojaa. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa kuluttajat voivat hylätä tietyt tuotteet. Tätä pidetään hyvänä. Ja olisi hyvä, jos tällaista voisi tehdä ympäri Euroopan. Ja voimme yhtyä siihen huoleen, että takuaika, jos se raetaan kahteen vuoteen, ei ole hyvä. Meillä se on kuusi vuotta. Emme halua vähentää kuluttajien oikeuksia, mutta yksi asia, johon emme yhdy, ovat rahoituspalvelut meidän mielestämme, koska ne ovat erityislaatuisia. Ne pitäisi jättää pois tästä direktiivistä, eikä sen enempää. Kiitos. Kiitos edustaja Fox. Ja sitten Stila, olkaa hyvä. Thank you to the rapporteur. Kiitos esittelijälle sisämarkkinavaliokunnan jäsenenä. Me keskustelemme tästä joka tänä iltapäivänä tai huomenna. Minusta keskustelu myönteinen. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä täyden harmonisoinnin suhteen, koska tässä meillä on kuluttajan oikeuksien direktiivissä on tarkoituksena parantaa kuluttajan oikeuksia, mutta skotit, joita minä edustan, heidän oikeutensa vähenisivät teksti nykymuodossa. Meillä oli kuuleminen kuluttaja-oikeudessa IMKOssa, mikä osoitti, että meillä on rajat ylittäviä kysymyksiä Skotlannin ja Ison Englannin välillä. Eli ei ainoastaan jäsenvaltioiden kesken. Tämäkin on kiinnostavaa. Kysyisin esittelijältä ja valiokunnalta, pitäisikö palata takaisin ää, äh, piirustuspöydälle, suunnitella uudelleen tämä direktiivi. Tämä on juuri valiokunnan näkemys. Kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet ja kiitos puheen mahdollisuudesta eh... Kiitos edustaja Ja nyt pyytäisin, että Roa Pietikäinen hyvin lyhyesti veisi keskustelun loppuun. Thank you, I'll take, uh, take your comment. Kiitoksia, otan panen kommentit merkille. Tarvitsetko siellä enempää siitä syystä, että jos otan sen kannan, että ei pitäisi edetä lähentymisessä niin ei olisi eh, kohti järkeä tehdä muutoksia. Olen valmis ottamaan ryhmäkanteen lausuntoon, jos siitä on yksimielisyys poliittisten ryhmien välillä. Ja sitten kyllä, mielestäni voisimme joko mennä eteenpäin terminologian lähentämisessä tai sitten mennä täys, takaisin täysin suunnittelupöydän ääreen. En ole sen puolella, että täysin lähennettäisiin sähköisen kaupankäynnin eh, säännöt, koska sen luotaisiin ehkä kaksoistandardit, jotka ovat eh, ongelmallisia sekä että kuluttajille. Kiitos oikein paljon, edustaja Pietikäinen. Tarkastusten jättämisen määräaika on kahdeksas päivä tätä kuuta tai ensi kuuta. Ja tarkastukset käsitellään 28. päivä, täällä äänestetään 13. päivä ja sisämarkkinavaliokunnassa 26. päivä ja täysistuntokäsittely on joulukuun ensimmäisessä istunnossa, jos tämä teille sopii. Ja nyt sitten menemme äänestyksiin. Kiitos oikein paljon, että toimitte näin kurinalaisesti tässä keskustelussa. Kiitos. Right, uh, hello everybody. Can I remind you that I'm... No, tervehdin kaikkia. Muistutan, että olisi hyvä, jos teillä olisi äänestyskortit, jos on sellaisia tapauksia, että on vaikea laskea ääniä. Is that the right way for that? Was that...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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test vote? No niin, nyt pidämme koeäänestyksen, eli äänestyskortti nyt käyttöön. Niin, koeäänestys, äänestys alkaa, voivatko kaikki äänestää jotain, ihan vain jotta voimme nähdä kuinka moni äänestää nyt tässä koeäänestyksessä. No onko se kortti nyt sinne lykätty? Koeäänestys. Kiitos. No niin, avatko? Niin, olemme yksimielisiä siis. Right, we haven't got too many or anything. Okay, no all of them when she right okay right we seem to have not not got any any ex. No hyvä vaikuttaa siltä, että ylimääräisiä kortteja ei ole, eli tämä kyllä sopii. Tässä tapauksessa menemme itse äänestykseen. Nyt äänestämme Werner Langenin mietinnöstä johdannaismarkkinoista, eli ketkä puoltavat kompromissia C9. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen 84, joka nyt kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on 1a tähän ensimmäiseen puolipisteeseen asti. Eli kuinka moni puoltaa 84 tarkoituksen ensimmäistä osaa vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa sitten tekstin loppu osa puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, vaikka itse asiassa suurin osa mielestäni katsotaan muualla. Sitten 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 86 ja 87 raukeavat. Nyt kompromissi C10 kahdessa osassa. Ai, niin, teillä siellä työllisyyspuheenvuoro. Ah, niin, meillä on suullinen tarkistus, jonka halusimme esittää tähän toiseen osaan. Kompromissi kymmenessä. Haluaisimme poistaa tältä sanan principal, eri oleellisimmat, keskeisimmät. Jos näin tehdään, niin sitten voimme äänestää toisen osan puolesta. Sillä me ymmärrämme, että likviditeetti on yksi kysymyksistä ja tämä principal-sana pääkriteeri. Mutta jos sanotaan, että tämä siis on pääasiallinen kriteeri, joka pitää huomioida, niin emme tätä hyväksy. Mutta jos poistetaan sieltä tämä sana principle, niin sitten se kyllä varmasti kaikille sopii. Langen. Entschuldigung, wenn die Antragstellerin Frau Bulz damit einverstanden ist. Jos Rova Bolsterille sopii, niin esittelijä sopii myös. Das äh, principle gestrichen ähm, wird. Well. Että principle otetaan pois. Because... Voin hyväksyä tämän, sillä tässä lukee ei principle eli yksi oleellisimmasta kriteereistä, mutta ehkä kun kaikki tässä eivät ole äidinkieltään englanninkielisiä, niin eivät tätä täysin ymmärrä. Eli jos haluatte nyt näin, niin voin kyllä hyväksyä sen poistamisen, jotta voisitte olla tyytyväisiä. Koska teidän englantinen on varmasti parempaa kuin minun ranskani. Eli jos nyt siis äänestämme komponssi 10 ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa poistetaan sieltä principal puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja principal on siis poistettu sieltä. Ja sitten tarkistus 100 niin sata puolesta vastaan tyhjää hylätty, 102 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa siltä, että tuo hyväksyttiin. Tarkistetaanko vielä tämä Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. 103 on vedetty pois, eli nyt 104 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty. Tarkistetaan vielä, jos niin toivotte. 104 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Näin siis menemme alkuperäiseen tekstiin puolesta alkuperäisen tekstin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli taas hankala. 105. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin siis 116 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan vielä. Tarkistus 118. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hankala. Katsotaanpa vielä, tarkistetaan 121. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22, 22, eli tämä raukeaa. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ilmeisesti. Ja C12, se on taas kahdessa osassa. Vai onko se yksi osa nyt? Eli C12 on yhdessä osassa, vaikka se vaikuttaa kahdelta, mutta se on yhdessä, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 on vedetty pois. Näin 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsimme 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C15. Siinä on lisäys, jonka kaikki ovat hyväksyneet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165. Tästä ei pidä äänestää, koska se itsessä oli mukana kompromississa C9 ja tästä on jo äänestetty, koska esittelijä siirsi sen sinne, mutta se oli täällä listalla kahteen otteeseen. Kyllähän vahvistaa, että näin on, mutta tämä ei löydy kaikkien listalta. Eli nyt 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C16 kahdessa osassa. Ilmeisesti kyllä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osio. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Meillä on suullinen tarkistus S- ja D-ryhmältä, joka tulisi toisen osan sijaan, niin siihen laitettaisiin eri sanamuoto. Mutta ehkä nyt ensin äänestämme alkuperäistä kakkososasta, eli ketkä puoltavat alun perin esitettyä toista osaa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli tämä kolmas osio oli ensin lisäys itse asiassa, eli äänestetään tästä nyt lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nämä lisäsanat tulevat nyt tänne. Tästä tulee nyt vähän toistoa, mutta jos tarve vaatii, sitä voidaan vielä siistiä täysistunnossa. Ja sitten 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C17a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi C18 sivun alalaidassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 1, 1, 8, 9. 8, 8 puolesta vastaan ja hylätty. 208 puolesta vastaan hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, ei täällä minun mielestäni mikään raukea. 2.11, siitäkö puhutte? No minusta 211 ei raukea. Niin, haluaisitko käyttää puheenvuoron? työjärjestyspuheenvuoro minun listalla sanotaan, että tämä raukeaa, jos kompromissijärjestykset CD hyväksytään. C18 kattaa 210-14, koska ne kaikki liittyvät CDS-kauppaan ja kompromissi kokonaisuudessaan liittyy CDS-kauppaan. Ja, nach meiner Überzeugung ist es nicht abgedeckt. Wir müssen es Minun vakuuttu, olen vakuuttunut, että ei ole katettu. Tässä on tällainen erityiskysymys. It, it, it, going to be voted as an addition. Siinä tapauksessa siitä äänestetään lisäyksenä, jos täällä ei tämän jälkeen sitten ole tarpeeksi selvyyttä, niin tämä siistitään täysistunnossa. 211 siitä juuri äänestettiin ja se hyväksyttiin. Nyt siis päästään 212 puolesta vastaan tyhjään hylätty 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 214 puolesta vastaan tyhjää sekin hyväksytty ja 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 216 puolesta vastaan Voidaanko vielä tarkistaa? 216. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 20 seuraava sivu puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DV6 puolesta vastaan. Kukaan ei äänestä. Eli kohta kuusi. Herra Langen. Development paragraph six. You think? 238, the next one. Right, the, the, the rapporteur believes... That... Esittelijä uskoo, että kompromissi kattaa tämän. Tähän vastustaa, oli mikä oli. Ehkä pitäisi äänestää sitä, ja jos sen katettu, niin äänestätte vastaan. Eli äänestää kohta kuusi puolesta Tuo järjestyspuheenvuoro, puheenjohtaja. Minun nooteissa sanotaan, että kompromissi kattaa kak... myös Deven kutosen. Olen ryhmän Deve-koordinaattori. Minusta näyttää, että kompromissi kattaa sen, eikä pitäisi äänestää erikseen. Okei, tässä oli myöhäinen muutos. Listalla sanotaan, että se ei ole katettu, mutta jos sinä ja esittelijä ovat sitä mieltä, että se on katettu, niin lähdetäänpä siitä. Ei äänestetä. Parempi se kuin, että äänestää vastaan. 17, 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat ra- raukeavat. Joten kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, minulla ei ole 149. 24748. Uskotatko, että 249 on katettu? Kyllä, kompromissi 50 kattaa sen. Minun noteissa ei näin lue. Well, if, if, if, the rapporteur... Jos esittelijä on tyytyväinen ja uskoo, että tämä on katettu, sitten 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta parempi tarkastaa 250.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 Lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty. Hyvin selkeästi. Kompromissi C1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Vastaan hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti johdantosan seestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kielinen korjaus, josta ei äänestetä, on 13. Se tulee mukaan 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. C2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Liene hyväksytty, mutta tarkistetaan. 22, voitteko aloittaa? Oletko äänestäneet? yksi sosiaalisti liikaa. We, we're now, we're now, we're now okay. We're nyt tilanne on hyvä. Lopetetaan äänestys. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Sori, tämä raukesi. 27 ja 23 raukesivat. Tarkistus 30 ei. Sekin kaatui. 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kolmessa osassa tarkistus 26 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa vastaan tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta Vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi C5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai siinä oli se ensimmäinen osa, oivalsitteko tässä on kahdessa osassa, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toinen osa. Oletteko äänestäneet? Hylätty. seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan. Harva käsi nousi. 37. Oletteko äänestäneet? Hyväksytty. Mutta tiukalle meni. Neljäkymmentä. Lisäyksenä neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C6 jossa on vuosiosa keskellä, joka kaikille käy puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. Se seitsemän. Yksityiskohtainen transaktiodata kaikille kävi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23. Rakkaan eilisen keskustelun jälkeen tästä aiheesta ja ottaen huomioon ja tämä and o ja ei keskustelun jälkeen ehdottaisin kielellistä kompromisseja, jossa sanottaisiin siteraan teksti englanniksi, eli kolmatta kohtaa e EUn valuutta ja, ja liittyen alla olevaan EU-entiteettiin tai EU-rahoituslaitokseen tai, tai sellaisen, jossa EU-rahoituslaitoksen osana. Eli tässä on kaksi ratkaisua, jotka eivät käy. Eli liian kapea, jossa on kolme ehtoa yhdessä, ja toinen, joka ei käy, jossa riittää sitten yksi kolmesta. Riittäisi, meidän kompromissimme on, tarvitaan ensimmäinen ehto, ensimmäinen ja toinen, tai ensimmäinen ja kolmas. Yksi plus kaksi tai yksi plus kolme. Ja tämä on kielellinen tapa esittää tuo ymmärrettävimmin kaikilla kielillä. Ja koska tässä eroja pilkkujen ja e, on, onko ja distribuoiva valuutta ja liittyen perustana olevaan entiteettiin tai sitten toinen ja EU-rahoituslaitos. Ykkönen rahoituslaitos. Siltä pohjalta tämä keskustelu käytiin eilen ja sovimme sen, että minusta on hölmöä äänestää tästä tällä hetkellä Meillä on neljän ryhmän kompromissi. Vastustan tätä. Ymmärrän, mitä herra kantaa sanoa. En ole ihan varma, toimiko tämä kielellisesti. Kuten pari samassa kohdassa, ehkä me voimme löytää hieman paremmin, paremman kielellisen muotoilun täysistunnossa. Ehdotan, että äänestämme alkuperäisessä muassa herra Langen Ich schlage vor, wir stimmen. Ehdotan, että äänestetään ja sitten korjausmahdollisuus on täysistuntoon. Se on suhteellisen yksinkertaista, että molemmissa kohdissa on kolme asiaa kolmansille valtioille. Tai sitten yhdessä kohdassa, kohdassa vain kaksi kolmesta. Tästä keskusteltiin yksityiskohtaisesti eilen. Minun ryhmäni oli neuvottelun jälkeen edelleen sitä mieltä, että jäädään alkuperäiseen muotoiluun. Eli ja molemmissa kohdissa. Case we will vote. Eli äänestämme kompromissi se 23 alkuperäisessä muodossa puolesta. Right. The, the oral amendment is, has fallen because it's been objected. Suullista tarkistusta vastustettiin, joten se on rauennut. on olemassa, on estetty muodollinen vastustus, jossa lisättiin uusia sanoja. Eli siitä ei voi äänestää. Esittelijä äänestä, ehdottaa, että äänestämme alkuperäisestä. Voisimme äänestää taisanasta, mutta sillä ei tarvitse olla enemmistö herra se l'obiezione del relatore era solamente... Niin, halusin ymmärtää, vastustaako esittelijä ainoastaan tätä suullista tarkistusta herra Käntäniltä vai koskeeko tämä minun ryhmäni esittämää suullista tarkistusta? Kyse on siitä, että tämä harkinta asioista keskusteltiin eilen, yksityiskohtaisesti eilen, ja minun ryhmäni, ja tämä on se ainoa kohta, jossa minun ryhmäni on sanonut, että esittelijän täytyy pysyä lujana, on tämä vakaumus, että haluamme tehdä tämän ja. Tästä voidaan äänestää ja tai tulos sitten näyttää asian. Minulle se on sama, mutta tietysti tämä virallinen vastalause pysyy yllä. Okay. Well, well... Selvä. Suullinen tarkastus on vähän niin kuin kaksiosainen me äänestämme siis kompromissi C23. Sen jälkeen äänestämme, koska tämä alkuperäinen kyllä, joka on EU-entiteetin siellä sen, ja se EU-rahoituslaitos on osapuoli. Minä tiedän, mitä sinä haluat. Sehän on enemmistöstä kiinni. Äänestään se 23 ky- kyllä sanan kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se tuli hyväksytyksi, herra Bulman. Se tuli hyväksytyksi ilman ryhmäänne. Äh, Puheenjohtaja, katsokahan. Ei ole kyse mistään painista, vaan kyse on säännöistä. Ja nämä säännöt edellyttävät, että me yritämme löytää järkevän ratkaisun monimutkaiseen ongelmaan. Minun ryhmälläni on seuraava kanta. Se kanta on se, että kun Dominici on esittänyt taristuksen, halusin äänestää sen puolesta – ja sitten toiseksi olisimme äänestäneet vihreiden tarkistuksen puolesta, jos olisi ollut mahdollista. Mutta myös esittelijän mielessä olisimme äänestäneet alkuperäversiosta, jos kaikki muut olisi hylätty. Eli meillä pitää tietysti olla se mahdollisuus mm, ilmaista kantamme. Jos tämä äänestysjärjestys käännetään ylösalaisin ja sitten äänestetään ensin tästä tarkistuksesta nyt, niin meillä ei ole enää Äh, mahdollisuutta tästä kompromissista äänestää, ja se on ongelma. View... Jos haluatte ilmaista kantanne ja jotain sanan välillä, salin sen, mutta muistan, että vastustitte, kun viimeksi äänestimme asiasta noin. Ehkäpä nyt näette, mitä järkeä siinä on. Olen ihan valmis äänestämään mini tarkistuksesta ennen kuin äänestää tarkistuksesta, mutta kunhan vain muistatte tämän ensi kerralla. Tämän kovan keskustelun jälkeen yhdestä sanasta, niin se olisi ollut vain järkevää. Uh, I'm, I'm, I'm, I'm very happy that... Olen oikein iloinen, että olet nähnyt, mitä järkevää tästä on äänestää. Äänestään ja vastaan kyllä. Ketkä kannattavat sanaa kyllä? Mä, ja, ja. Ja sitten tai. Ja voittaa. Eikä tarvitse tarkastaa, eiköhän tämä ole selvää. Tarkistetaan. Ja leiri. Oletteko äänestäneet? Kolme ihmistä ei vielä ole äänestänyt. Oletteko äänestäneet? Ja on voittanut. Tai häviää. Nyt C23 ja sanankerralla puolesta vastaan hyväksytty. Siinä on ennakkotapaus sitten, että äänestetään tarkistuksen sisällöstä ensin ja sitten tarkistellaan lopuksi. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. EPPn käymät olivat vähän epäselviä. Näytti, että äänestätte tyhjää. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi TV puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV3 puolesta vastaan. Tarkastetaan tuo kolmonen. Deven kolme. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Ja äänestystekstistä korjattuna elektronisesti muutettu teksti. Oletteko äänestäneet? 43 puolesta, yksi vastaan, Onnittelut, herra Langella. Have... What? Uh, we can, hopefully we can speed up a bit. Toivottavasti voidaan vähän nopeuttaa nyt. Nyt on äänestysmietintö luonnoksesta, jonka laki on se kluuna. Se koskee Viroa ja euron käyttöönottamista. Tiedän, että tämä oli jännää. Mutta tämäkin on jännää, että meillä on jäsenvaltio, josta uskomme, että on todennäköisesti täyttänyt euron käyttöönoton vaatimukset. Suuri luottamusäännöstö eurosta tulossa. Tarkistus kolme puolesta. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 4. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kolme originaaliteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi originaaliteksti puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 9 originaaliteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdat 1, 19, 13. Vähän vaikeita. Kohdat 11, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantasokappaleen A puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdannan kappaleet C alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siteeraukset yhtenä ryhmän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys ehkä koneellisesti äänestys alkaa puolesta. Ovat kaikki äänestäneet. Vielä muutama jäljellä. Äänestys päättyy. puolesta. 40 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Onnittelut Virolle. Sitten siirrytään lausuntoponnokseen Hans-Peter Martinilta yritysrekisterien yhteenliittämisestä. Ovat kaikki tässä mukana tarkistus 1 hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Outoa viestintää. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Hylätty. no, se raukeaa. Tarkistus kolme. Alkuperäinen teksti kohdasta kaksi siinä tapauksessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa? Tarkistus kolme kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissikohdasta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrytään tarkistuksen 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellinen äänestys tekstistä muutettuna. Oletko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. moving on to um, a consideration of a draft report by... Sitten keskustelu Karasin mietinnöstä vakavaraisuusdirektiivin tarkistamisesta CRD4. Voitte lähteä salista hiljaisesti hetkeksi hiljaista. Right. Mr. Karas, the floor is yours. Herra Karas, teillä on puheenvuoro. Puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Haluaisin lyhyesti esitellä mietintöluonnokseni ja voin sanoa, että mehän olemme monta kertaa jo puhuneet siitä, että miten, miksi tarvitsemme tämän oma mietinnön. Ja minun näkemykseni mukaan tämä oma mietintö ja keskustelu tässä valiokunnassa tulee päivä päivältä tärkeämmäksi. Miksi se niin tärkeää on? CRD4, esittelihan täällä on. Ja Amerikkalaiset antavat kuulua, että ei kaikki osat CAD4 pystytä toteuttamaan niistä, niistä sovittuja kohtia. Paisa kakkosesta on se kokemus, että tähän mennessä Yhdysvallat ei ole päässä kakkosta toteuttanut. Riippumatta näistä kokemuksista, myös Basel pankkikomiteassa CD4 tai niin kuin sitä kutsutaan myös Basel kolmoseksi, niin loppuvaiheessa sitä keskustellaan siellä. Ja kesän jälkeen sitä täytyy tehdä päätös ja komissio on tehnyt tai tekee vuoden loppuun mennessä suuntaviivapäätöksen. Ja on tärkeää, että, tai direktiivipäätöksen Ja on tärkeää, että me parlamenttina otamme osaa tähän prosessiin koskien myös sisältöä, mutta myös aikataulua. Ja että huolehdimme julkisuudesta tästä. Ja kun puhutaan tästä agendasta, joka pankkikomiteassa on vielä käsiteltävä, että sitä laajennamme. Ja että asetamme komission sellaiseen rooliin, jossa sen täytyy raportoida parlamentille siitä, mitä Baselin pankkikomiteassa tapahtuu – ja että koordinoi jäsenvaltioiden toimia tuossa pankkikomiteassa. Tähän astinen keskustelu, sitä on käyty myös täällä, tai se on nähty täällä kuulemistilaisuuksissammekin. Ei vielä luo yhtäläisiä kilpailutoimintaolosuhteita. Ja on selvä ristiriita pankkien ja muiden muotojen välillä, että miten määritellään pääomaa se, miten Euroopan mantereella nähdään reaalitalouden näkökulmasta ja siinä, missä Basilin pankkikomiteassa keskustellaan. Minusta täytyy tehdä selväksi tässä mietinnössä, että tarvitsemme reaalitalouden kannalta eh, vaikutusten arvioinnin ei riitä pelkästään pankkien osalta. halutaan parantaa oman pääoman laatua ja minimoida riski, niin kuin G20 piirissä on sanottu. Mutta täytyy löytää hyvä tasapaino eri liiketoimintamuotojen, oikeusmuotojen ja rahoitusmahdollisuuksien välillä. Rakenteelliset vajeet ja epätasapainot tässä nykyisessä ehdotuksessa – niihin liittyy suuri potentiaali haitata Euroopan kasvua ja taloutta. Yhtäläiset kilpailusuhteet ovat ratkaisevat kansainvälisesti ja sanon myös tässä tähän. Että Amerikasta kuullaan nyt, että amerikkalaiset eivät ole valmiita näitä taseeseen ottamissääntöjä sopeuttamaan tähän riskinarviointitasapainoon. Hallinta taseeseen liittyvät säännöt, otetaan mukaan, mutta Baselin puitteissa halutaan riskiä arvioida pysyvästi Ja tämä riskinarviointi, sillä on vaikutuksia likviditeettiin ja oman pääoman tasoon. Jos näin ei tehdä Amerikassa, niin tulee kilpailun vääristymiä eikä ole yhtäläisiä kilpailuosuhteita. Kyse on oman pääoman laadusta. Kanta osake on ollut tähän asti omaa pääomaa, mutta 80 prosenttisesti meillä on luot, luot tuolla rahoitettu talous ja meillä on myös säästöpankit ja osuuskunnat eikä pelkästään pääomamarkkinoilla toimivat investointipankit. Meillä on siis eri rakenne, joka täytyy ottaa huomioon. Eli täytyy löytää tasapaino pörssinoteerattujen pankkien ja muiden pankkien välillä. Vähittäistoimintaa pankkitoiminta harjoittavien välillä. likviditeettiasteen sisällä on konsentraatioriski. Ei pidä olla epäilystä siitä, etteikö täydy ryhtyä vakaviin toimenpiteisiin. Erityisesti täytyy nämä kuplat ja luotonannon liian kasvu estää. Komissiota vaadin työstämään vaihtoehtoja. Ennen kaikkea sopimaan, että mitä tällaisen vähimmäisvaraisuus, vähimmäisomaisuus, vähimmäisomavaraisuusasteen pitäisi sisältää. Jos tätä velkavipua on liikaa, niin se vaikuttaa Euroopan enemmän kuin muille alueille, jossa tätä velkavipua on selvästi vähemmän. Kaikissa lähestymistavoissa täytyy tehdä ero eri pankkistrategioiden välillä. Yksi yhden luvun järjestelmä ei ole sopiva tie Käsitellään näitä suuria muutoksia. Ylimenokauden säännökset ovat yksi teema ja kaikki lainsäädäntöaloitukset pankeille täytyy olla koherentteja. Kaikki ehdotukset täytyy ottaa mukaan vaikutusten arviointiin. Ja kun me olemme osavastuussa ja kun on yhteispäätösmenettely, niin tämä täytyy ottaa huomioon. Ja nyt täytyy aloittaa nyt tämä lainsäädäntötyö, eikä odottaa direktiiviehdotusta komissiolta. Silloin meillä on mahdollisuus Pääselin pankkikomiteaa saada tietoiseksi niistä teemoista, jotka ovat eh, Euroopalle tärkeitä ja vaikuttaa sen päätöksiin. Vaadin Basilin pankkikomitea ottamaan huomioon nämä teemat, jotka me mietinnössä otamme esille. Ja ottamaan tähän esityslistalle kesän ja kesän jälkeisiin neuvotteluihin. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Tiedän, että Lullingin on lähettävä puoli 12 mennessä, mutta ehkä ensin varjoesittelijät, mutta te saatte kyllä puheenvuoron ennen kuin lähdette. Udo. Kiitos esittelijän ehdotuksesta. Voin puhua aika lyhyesti. Meidän näkökulmastamme kolme periaatteellista kohtaa on. Olemme paremman pankkijärjestelmän ja pääomajärjestelmän puolesta, mutta se täytyy järkevästi rakentaa, koska tähän asti sitä ei ole niin tehty. Eikä se muuten toimi. Eikä, sillä voi olla vaikutuksia, joita kukaan ei halua, jos näin ei tehdä, ja sen vuoksi täytyy toimia järkevästi, kuten esittely on ehdottanutkin. Periaatteellinen ongelma on kaikilla rahoitusmarkkinoilla ja tämä nähdään tietysti erityisesti oma pääoman asiassa. Kaikki haluavat äh, rahoitusjärjestelmää reformoida. Kaikki haluavat antaa panoksensa siihen, että oman pääoman laatua parannetaan, mutta kukaan ei myönnä, että usein kyse on myös kilpailupolitiikasta, jota ehdotuksella ajetaan, eli toiminnan olosuhteet ja markkinaolosuhteet Niihin pitäisi pystyä sääntelyehdotuksella vaikuttamaan. Sinuksen esitillä on oikeassa, kun hän viittaa näihin erityislaatuisiin eurooppalaisiin olosuhteisiin. Ja kun hän puhuu siitä, että miten, e- miltä eurooppalainen pankkijärjestelmä näyttää, ja kun hän käsittelee sitä, miten käsittelemme tätä vähimmäisomavaraisuusastetta, että sitä kannattaa rajoittaa, mutta aina suhteessa reaaliseen riskiin eikä abstraktisiin lukuihin. Tämä on se olennainen ero, johon hän äh, oikeutus kiinnitti huomiota. Sitä myös tuemme ja tähän yritämme omia kantojammekin muotoilla erityisesti koskien transatlanttista dialogia – Ja myöskin Euroopan sisällä on eri kilpailukantoja, tästä emme halua vaieta. Eli tässä täytyy tehdä selväksi, että mitä täytyy säännellä ja mitä ei täydy säännellä. Ja mitkä kunkin ehdotuksen aikomukset ovat, se täytyy saada selville. Ja kolmas kohta on hyvin tärkeä. Ja tässä olemme saman mieltä kuin esittelijä. Emme hyväksy reaktoineet kriisiin, Siihen se oli liian kattava, emme hyväksy sitä, että itseään säätelevät elimet tai itseään säätelyyritykset tulevat demokraattisen lainsäätäjän tilalle. Ei voi olla niin, että Basilipankkikomitea saa aikaan sellaisia vaikutuksia, jotka eivät ole ennakoitavissa ja jotka Se oli järkevää ottaa tähän oma mietintöön mukaan seurata tätä Basel-prosessia. Olen varma, että tässä päästään rakentavaan dialogiin. Thank you very much. Mr. Lambert. Kiitos. Ja sitten Lambert, oletteko te varjoesittelijä? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tämä ensimmäinen luonnos on monelta osin myönteinen, eli voin yhtyä uudon siinä mielessä, että varmasti voidaan saada aikaiseksi laaja konsensus Siellä mitä pitäisi tehdä. Kuitenkin muutama kommentti. Ensinnäkin nämä likviditeettivaatimukset, ne mitä komissio esittävät, niitä ei soveltaisi investointifirmoihin, jotka asiakkaiden puolesta investoivat varoja. Mutta on kuitenkin vähän vaikeaa nyt erottaa tosistaan, mitä rahoituslaitokset tekevät itseään varten ja mitä ne tekevät asiakkaidensa puolesta. Eli korostaisimme sitä, että tähän tarvitaan selvyyttä, sillä emme halua tässä mitään takaa ovia lähteä availemaan lainsäädäntöön ja sitten pääoman määritelmä. Tässä pitäisi olla hyvin yksinkertaisia. Meidän pitäisi yksinkertaisesti jättää tämä hyvin yksinkertaisen muotoon tämä määritelmä. Ja mitä tulee sitten tähän vivutukseen, täällä ei ole mitään mainintaa vivutuksen rajoittamisesta. Eli meidän mielestämme tarvitaan myös katto tälle vivutukselle ja todennäköisesti tässä mielessä teemme tähän muutosehdotuksen. Osa tätä vivutusta ei löydy taseesta. Se on sen ulkopuolista. Olemme sitä mieltä, että sen sijaan, että pitäisi ottaa vähimmäisomavaraisuusasteeseen mukaan se, mikä ei löydy taseesta, tämän sijaan pitäisi pyrkiä saamaan sinne kaikki mukaan. Sillä voidaanko mukaan saada tietoa siitä, mikä on taseen ulkopuolista. Tiedämme, että silloin kun sitä ei ole siellä niin ei pidä tiedottaa ja näin eh, asiat jätetään taas sen ulkopuolelle, jotta sitä ei pitäisi tiedottaa. Ollaan aika vaikea tietää, mitä sieltä oikein löytyy. Meidän pitäisi todennäköisesti sen takia eh, tässä rajoittaa aika tarkkaan se, mitä pankit voivat tehdä siellä taseen ulkopuolella. Ja mitä tulee syklien vastaisiin toimiin. No, olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme koko syklin katon. Tässä ongelmana on se, että riskin arviointi jätetään itse luottolaitoksille ja niillähän on osoitetusti haluttomuutta arvioida riskit kunnolla, eli siksi tässä on nyt kysymys pitäisikö meidän poistaa riskiarviointi pankkeilta, mutta jos mennään ulkopuolisen riskiarviointiin, tämähän vielä hankaloittaa asiaa. Ja tämä loisi kokonaisen uuden liiketoiminnan alan. Tästä ehkä moni pitäisi. Ja kysymys onkin, pitäisikö meidän asettaa jonkinlaisia lukuja tähän asteeseen liittyen sen sijaan, että ne olisivat riippuvaisia riskianalyysistä, joka on kuitenkin aina eh, arvio. Eli ihan riippumatta siitä, mitä vakavaraisuusdirektiivissä tehdään, meidän pitäisi pyrkiä yksinkertaistamiseen, sillä monimutkaisuus vaan avaa riskille oveja. Ja sen takia meidän pitäisi korostaa säädösten yksinkertaisuutta ja määritelmien yksinkertaisuutta ja pitäisi pyrkiä myös eh, pitäisi pyrkiä rahoituslaitosten koon pienentämiseen. Pari asiaa täältä emme löytäneet, ehkä ne siellä ovat, mutta ensinnäkin, että pääomavaatimusten pitäisi olla progressiivisia ottaen huomioon rahoituslaitoksen koon. Tämä näin puhuisi kokoa, suurta kokoa vastaan. Ja sitten meillä oli kuulemistilaisuus ja siellä jotkut mainitsivat tämän seikan, eli että palattaisiin tähän kapean eh, pankkitoiminnan suuntaan. Tässä on kaksi mahdollista tietä, joko tähän määrätään ja toimet erotetaan toisistaan. Joidenkin mielestä tämä on liian rankaa ja mahdotonta ja Siksi me ehdottaisimme, että voitaisiin ehkä harkita sitä, että alennettaisiin vakavaraisuusvaatimuksia pankeille, jotka kaventavat alansa. Eli siis jos pankki päättää, että siitä tulee kapea pankki ja se yksinkertaisesti kerää säästöjä, antaa luottoja, eli työskentelee ainoastaan reaalitaloudessa, no tällaisilla laitoksille asetettaisiin ehkä vähemmän tiukat vakavaraisuusvaatimukset. Ja tämä olisi kannuste, tämä ei pakottaisi näiden liiketoiminnan alojen erottamiseen, mutta kuitenkin kannustaisi tähän suuntaan. Eli ehkä tällaista voisimme tarkastella, siis ei pakoteta, ei velvoiteta siihen, mutta saadaan siitä pankille houkuttelevampaa, että rahoitetaan ainoastaan reaalitaloutta. Näinhän toivomme, että rahoitusalalla tehtäisiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Viki, olette varjoidesta. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia Otmar erinomaista mietinnöstä, joka, joka muuttaa monimutkaisia asioita helposti ymmärrettävälle kielelle. Se on aina älykkään ihmisen merkki voin onnitella sinua erittäin älykkäästä lähestymistavasta mietinnässäsi. Asia on monimutkainen ja olet selvästi oikea ihminen luo, luovaamaan meidät tästä läpi. Kiitos kommenteista liittyen aikatauluun ja kiitos sitä, että olet sitä mieltä, että pitää työskennellä Yhdysvaltojen kanssa. Herra Bolman, ymmärrä mitä sanoit Baselin avoimuuden ja transparenssin suhteen. CRD3 suhteen oli oikein hyvä konferenssi. Ja on tärkeää, että olemme suoraan heidän kanssa yhteydessä, jotta he ymmärtävät, että on tärkeää, että me laadimme lakeja siitä, minkä vaikutuksia he arvioivat. Kiitos erityisesti siitä, mitä sanoit. He pitää keskittyä kansainvälisiin tilintarkastustandardeihin, sillä jos me haluamme kansainvälistä lainsäädäntöä myöskin, IFSn tilintarkastustandardit ovat tärkeä kysymys. Meidän täytyy katsoa asiat vähän uudella tavalla. Likviditeetin suhteen, niin senhän minä otin viime keskustelussa esille. Hyvä, että mainitsit sen. Täytyy miettiä sitä, mikä on likvidivarallisuus e- sinne, jos pankilla olisi ainoastaan valtion velkaa likviditeettinä. Se antaisi väärän kuvan julkiselle sektorille valtion velan kysynnästä. Ja tämä on tärkeää ja arka kysymys tällä hetkellä. Toisaalta jos me otamme esimerkiksi vakuudelliset obligaatiot mukaan, niin tällä saattaa myös olla systeemisiä seurauksia äh, pankkijärjestelmän suhteen, joten likviditeetin määritelmän suhteen täytyy olla tarkkana. Päivän määritelmän suhteen minä kuulen sinua sen, että haluat, että pääoman pitää selkeästi määritellä pääoman pitää olla sellaista, joka ottaa iskun, josta vähennetään tappioita ennen kuin pankki menee konkurssiin. Tässä on avoimia kysymyksiä, tästä voidaan keskustella ää, ja keskinäisten rakennusta, kiinteistölainapankkien suhteen, jotka eivät ole pörssinotarttuja ja palvelevat asiakkaita raskaitaan ja täytyy pitää huolta, että niihin ei, ne eivät kärsi tästä. Pankkien rooli laajemmalle yhteiskunnalle on tärkeää että rahoitusalan historiaa. Olemme, olen nähnyt, miten pankilla oli tärkeä rooli internetverkoston ja televestintäverkoston luomisessa. Meillä on digitaalinen estoslista energiaa, täytyy olla, ajatella uudella tavalla. Pääomaa siis tarvitaan. On siis tärkeää, että pankeilla on yhä rooli näiden projektien rahoittamisessa. Euroopassa mä usein me kommentoimme sitä, miten riippuvainen EU on riippuvainen pankkien tarjoamasta rahoituksesta muihin maihin verrattuna – kun me määrittelemme, mitä pankit tekevät, meidän täytyisi miettiä niiden muita rooleja kuin rahan lainaaminen. Ja yksi rooli on se, että pankit välittävät kontakteja niiden välillä, jotka, joilla on projekteja rahoitettavana ja niiden välillä, jotka rahoittavat projekteja. Arvopaperistaminen on selvästi mennyt liian pitkälle, mutta Pankilla on rooli riskin luomisessa ja siirtämisessä eteenpäin. Tässäkin täytyy löytää tasapaino. Pankit auttavat, rahoittavat myöskin kauppaa, foreksia, valtakauppaa. Meidän täytyy hieman laajemmin mieltää se, mikä on yhteiskunnalle arvokasta pankkien toiminnassa. Kun mietimme, miten tämä vaikuttaa pankkimarkkinoihin, mutta kiitoksia erinomaista työstä. Kiitos Astrid. Nyt on teidän vuoron tiedä, että teidän pitää lähteä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saan puheenvuoron nyt, koska minun on mentävä puhumaan viinistä maatalousvaliokuntaa ja voitte varmasti kuutella, kuinka tärkeä tämä on. Ja nyt sitten haluaisin minäkin puolestani kannattaa esittelijän yleislinjaa, sillä hän todella juuri esitti meille oikean suuntaisia ajatuksia. Tämä vakavaraisuusdirektiivi, jota valmistellaan tulee olemaan hyvin tärkeää tämän pankkialan tulevalle kehitykselle Euroopassa. Meidän pitää valmistella tätä kehitystä mahdollisimman hyvin. Erityisesti siksi, että on vastattava vaatimuksiin, yhä tiukempiin vaatimuksiin rahoituskriisin takia. Ja näen, että moni kollega on kanssani samaa mieltä, kun sanon, että tämä pitää tehdä ilman, että tätä alaa alistetaan niin hurrille vaatimuksille, että koko talous Euroopassa kärsisi. Eli tässä on nyt todellista tasapainoilua, mitä pitää tehdä. Ja tämähän on vaikea tehtävä, mutta näin esittelijä on tehnyt, kun asioita tarkastellaan objektiivisesti ja kohtuulla. Näin varmasti pystymme tähän haasteeseen vastaamaan. Voisin yleisesti ottaen kyllä yhtyä siihen, mitä esittelijä sanoo, mutta Kahteen asiaan kuitenkin haluaisin ottaa kantaa. Yksi on tämä vipu vaikutus, viivutus, josta olemme jo puhuneet toisessa yhteydessä. Meidän on ajateltava, että se on neutraalia, jos se vaikuttaa varmoihin tuotteisiin siinä tapauksessa, että kyseessä olevat riskisijoitukset tai spekulatiiviset sijoitukset, tässä tapauksessa tämä kysymys tulee esille. Ja siksi minä nyt ehkä vähän naivisti, naivisti kysyisin, että sen sijaan, että otettaisiin mukaan tänne joku aste tai useita asteita, joka olisi eh, joustamaton ja se vaikeuttaisi toimintaa. Eikö tässä voitaisi sanoa niin, että tämä sääntö koskee sellaisia sijoituksia, joihin liittyy todellisia riskejä? Tämä olisi mielestäni mahdollista. Pitäisi ainakin yrittää mennä tähän suuntaan sen sijaan, että näin määrätään tällainen sääntö, jolla voisi olla paljon vääristäviä vaikutuksia. Ja toinen seikka, jonka haluaisin mainita, liittyy säästöpankkien toimintaan. Tässäkin selvästi kiristetään pankille esitettyjä vaatimuksia – ja minä nyt pelkään sitä, että mennään liian pitkälle, jos halutaan estää, että monessa tapauksessa tätä tärkeää toimintaa harjoitettaisiin. Meidän pitäisi tämä välttää. Tämä toimialakin on jo ilmaissut huolensa tähän liittyen en nyt haluaisin mennä yksityiskohtiin, mutta tämä likviditeetin kattama osuusta pitää pystyä mukauttamaan pankkien eri toimiin, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat sijoitusrahastot ja hypoteekkitoiminta. Eli sen takia pyytäisin, että täällä toimittaisiin pragmaattisesti, jotta voisimme kriisistä saada kaikkein parhaat tulokset ja siinä tapauksessa, että tarvitaan, käytetään lainsäädäntöä, mutta pitää välttää sitä, että murskattaisiin tämä koko toimiala, sillä senhän on annettava käyttöön satoja miljoonia euroja uusia, uusien vaatimusten takia. Eli pyydän, että huomioon sitten nämä kommentit. Hyvä esittelijä, kiitos. Um, thank you very much, Mrs. Lulling. Kiitos, Lyling. Minä olen alleryhmän varjoesittelijä. Ehkä minä voisin käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä. Sitten Jean-Paul Gosses haluaa myös käyttää puheenvuoron. moni asia, jonka halusin sanoa, on täällä jo mainittu, eli en lähde sitä toistamaan. Mutta meillä on edessämme nyt se asia, jonka olemme aina pienet, eli että Basel-komitea keksi eh, tai kehittää standardeja suurille pankeille, valtavan suurille pankeille, eikä pienille pankeille. Ja tämä onkin heidän asiantuntemuksensa ydin, eikä kaikissa maissa sovita niitä pankkeihin samalla tavoin kuin EU:ssa. ssa Eli tämä pitää tässä ymmärtää, erityisesti joissain jäsenvaltioissa, jossa rakenne on jo erilainen ja toinen jäsenvaltio, kuten omani, jossa ehkä halutaan mennä takaa, taaksepäin tästä näistä toimista, joihin on ryhdytty deneutralisoinnista ja muista. Eli jos halutaan edistää tätä mikä mainittiin, että olisi kapeampaa pankkitoimintaa, niin ei pidä tehdä mitään sellaista, joka olisi tämän vastaista. Voidaanko mennä niin pitkälle, että todella aktiivisesti voitaisiin kannustaa tähän suuntaan? No en tiedä, onko tämä mahdollista, mutta missään tapauksessa ei pidä lähteä rankaisemaan tällaista. Muutama kommentti Täällä on otettu esille valtionvelkakysymys ja täällä on myös mainittu se, että pitäisi olla likvidit takaisinostosopimusmarkkinat, eli jos ei pystytä euroalueella painamaan lisää rahaa, niin ei voida sanoa, että ei ole nimellisriskiä. Kyllä riski voi olla olemassa siksi, että ei pystytä rahaa painamaan lisää. Ja tämä on tehty selväksi. Luottoriski on olemassa. Sehän kävi ilmi Kreikan tilanteen myötä. Ja voi kysyä, että jos keskuspankki ei olisi niiden valtiovelkaa ostanut, olisiko tätä syvennettyä takaisinostosopimusmarkkinaa ollenkaan. Eli tilanne voi tässä ehkä huonolta, mutta jos katsotaan asiaa pidemmällä aikavälillä, niin pitää ymmärtää, että tämä tilanne on tällainen. Ja jos ajatellaan asiaa laajemmin, eli mitä tehdään euroalueen valvonnan osalta, niin tämä olisi sellainen asia, jota systeemisen äh, riskin tarkkailu elin haluaisi myös valvoa, jos ajatellaan joitain vaatimuksia vakavaraisuuteen liittyen, niin ne tulevat käyttöön siinä vaiheessa, kun halutaan välttyä siltä, että taas tulisi liiallista vajetta. Eli ei tämä nyt ratkaise tätä tämänhetkistä ongelmaa, mutta kun me laadimme nyt tätä tulevaa direktiiviä, niin meidän pitäisi tätäkin pitää ainakin sivusilmällä huomiossa. Ja asiasta puhutaan neuvostossa ja komissiossa. Olen tästä asiasta olen tätä asiaa pitkään miettinyt, mutta siitä ei puhuttu julkisuudessa, joten en ottanut sitä esille, mutta nyt se on tullut julkisuuteen, joten minä tässä olen ensimmäinen, joka asiasta puhun. Ja sitten on kysymys siitä, mitä muita arvopapereita tässä nyt voidaan käyttää. Emme halua kiertää Eh, arvopaperistumista, mutta meidän pitää kuitenkin tehdä selväksi, että meillä ei ole tarpeeksi oikeanlaisia ja tarpeeksi arvostettuja arvopapereita, joita voitaisiin käyttää. Eli kyllä tätä asiaa pitäisi miettiä. Ja sitten kun puhutaan tilinpito säännöistä, erityisesti se, mikä löytyy kappaleista I, voin yhtyä siihen, että tarvitsemme näiden standardien lähentämistä ottaen huomioon se, mitä tarvitaan vakavaraisuustarkoituksiin. Ja toisaalta on muistettava se, että investoijien on tiedettyä, mikä on yrityksen arvo, jos se myydään ja toisaalta tarvitaan myös tietoa vakavaraisuudesta, eikä ole mitään sellaista standardia, jossa huomioitaisiin nämä molemmat. Ei haluta tietysti kaksinkertaista rinnakkaista rataa tässä yhdistössä kuningaskunnassa juuri kokeillaan sitä, että tämä tehtäisiin sijoittajan varten ja sitten olisi myös sivulinjassa katsottaisiin pidempää aikaväliä, mutta tässä moni on tätä vastustanut, koska se ei ole enää tilinpitostandardin mukaista, mutta tämä on kyllä kuitenkin aika käytännön läheistä. Ja tällä tavoin olen vähän huolestunut nyt. Emme halua ihan kaksinkertaista raportointia. Kaiken pitää olla läpinäkyvää, jos on sijoittajan varten yksi arvo ja sitten sanotaan, että voidaan käyttää suodatin ja sanan eri tulos. Tämän pitää kyllä olla avointa ja läpinäkyvää, mutta onkohan tämä nyt niin kamalan pahaa, kunhan tämä nyt on ymmärrettävää ja läpinäkyvää ja kaikki tietävät, miten sijoittajien tietystä luvusta tulee eri luku, kun kyseessä ovat vakavaraisuusvaatimukset. Ja sitten jos mennään tähän kappaleeseen 13, siinä haluatte että pankit pitäisivät lainat omassa kirjanpihossaan ilman liiallista eh, arvopaperistamista. Tämän pitää siis tarkoittaa sitä, ettei olisi myöskään liikaa käytettyjä obligaatioita. Nämähän ovat oikein hyviä, mutta jos otetaan kaikki se, mikä aikaisemmin oli arvopaperistettu ja laitetaan nyt näihin katettuihin obligaatioihin, niin tässä voidaan ehkä nyt olla menossa sellaiseen tilanteeseen, jonka tässä mainitsin. Eikä aina saada myöskään sitä luototusta, mitä tarvitaan, jos ei anneta pankeille mahdollisuutta poistaa jotain taseen ulkopuolelle ilman vaaroja. Tämän pitää olla tässä tavoitteena aina, kun joku asia otetaan pois taseesta siksi, että se on pystytty myymään eteenpäin, niin meidän pitää olla todella varovaisia, jos heidän on pidettävä jostain kiinni, niin sitten se, mitä siellä pidetään, se vie tämän kymmenkertaisesti pois luototuksen muodossa reaalitaloudesta. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tässä kappaleessa ne 16, missä puhutte osuuskunnista ja sää, säästöpankeista, tässä ehkä voitaisiin puhua myös keskinäisistä eh, yrityksistä, niin tässä olisi ehkä samantyyppisiä ominaisuuksia. Ja sitten kun tullaan vastapuoli luottoriskiin ja OTC, niin voidaan ehkä huomioida se, mitä Langen mietinsä sanottiin, ja sitten mitä tähän vivutukseen tulee, niin voin nyt mainita se, mitä tekin sanoitte, eli pitää välttyä siltä, että tässä nyt kannustettaisiin vääristyneeseen toimintaan. Eli pitää olla hyvin varovaisia, koska Tämä taas liittyy läisesti siihen, että asioita poistetaan taseesta ja lähdetään arvopaperistamaan tai jotain muuta, mutta halutaan varmistua siitä, että tämä tehdään vastuullisesti ja oikeista eh, tarkoitusperistä johtuen, eli että voidaan antaa nämä varat sitten reaalitalouden käyttöön, ei vain siksi, että tullaan jonkin eh, noin vaan asetettuun kattoon. Eli tässä minun kommenttini Ja nyt meillä on vielä kolme puhujaa. Jury, Gozes ja Ferreira. Eli äsken sanoin toisinpäin. Eli ensin Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. D'abord... Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi tietysti haluaisin sanoa, että me täysin toimme kollega Karsin työtä. Jos olemme halunneet tällaista mietintöä, jos olemme halunneet hänet tekemään sitä, se hänen pätevyydestä. En aio puhua teknisesti, vaan poliittisesti. Miksi tämä mietintö on kiinnostava? Totta kai voimme keskustella yhteiskohdista ja ää, täsmentää pankkisäätelyä, ilmaista toiveita ja viritellä. Ja kaikki kiertokset tähän suuntaan ovat totta kai kiinnostavia otetaan huomioon. Mutta mikä on mietinnön strateginen tavoite? Esittelijä sanoi asian selkeästi. Me olemme tilanteessa, jossa ensinnäkin parlamentin ääni kuullaan ennen kuin komissio ehdottaa säätelyä ja, ja eikä meidän täytyy sitten odottaa vuosikymmenen Baselin toimintaa. Siellä kysymys on siitä, mitä painoa meidän sanomisellaan Baselin komitean suhteen. Tiedämme, että Basel on aika hermeettinen organisaatio, joka jota huomioon, kun se, joka kiinnostavat niitä, joka kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka ovat siinä mukana. Ja riskinä on silloin, että direktiiviä muuttaessamme otamme huomioon päätöksiä, joissa Eurooppa ei ole kuultu. Suurimmat ongelmat ovat kilpailuvääristymissä, Ensimmäinen vääristymä on se, että Euroopassa kiltisti noudatetaan Baselia ja Amerikassa taas lykätään sen täytäntöönpanoa 12-13 pankin suhteen, koska siellä ollaan sitä mieltä, että ainoastaan rajat ylittävien pankkien toimintaa säätelisi Baselin määräykset. Ja eurooppalaisten ja amerikkalaisten yritysten kesken syntyy vääristymiä, koska eurooppalaiset pankit soveltavat sääntöjä mutta amerikkalaiset pankit noudattavat niitä vain osittain. Ja toiseksi sitten transaktioiden maksimaalinen arvopaperistaminen. Tässä me olemme laatimassa epärealistisia säätelyvaatimuksia. Jos ajattelemme, mitä pankin pitäisi äh, kertaa omina varoina, jotta he säätäisivät vakavarausvaatimukset. Ne ovat 5-6 kertaa enemmän kuin ne tällä hetkellä kykenevät markkinoilta keräämään. Ovatko määrät oikeutettuja? Sillä esittelijä sanoi tässä juuri, että meillä oli likviditeettikriisi eikä vakavaraisuuskriisi. insolvable. Le, la crise a éclaté. Kriisi räjähti Euroopassa, kun pankit eivät luottaneet toisiinsa ja pankkien välinen primäärimarkkina lässähti ja tavallaan EKPstä tuli viime käteinen lainava ja, ja, ja lainaten pankille sitä, mitä ne tarvitsevat. Ja se, mikä tässä mietissä on tärkeää, esittelee tekee sen hyvin. Sinästään, mitä haasteita tässä on? Kahdella tavalla. Ensinnäkin, että tiedetään sitä Euroopan parlamentti hyväksyy ihan mitä tahansa, että komissio, jolla on tällainen ää, äh, vara, tuoli, Baselissa, että se tietäisi, että komissio ei No, niillä se mitä tahansa. Pankin täytyy olla vahvoja, niin ne täytyy tehdä sitä työtä, mitä varten on tehty. Eli yritysten kehityksen, maiden kehityksen rahoittaminen, mutta ei pidä myöskään tukehduttaa pankkijärjestelmää asettamalla vaatimuksia, jotka ovat illusorisia, koska kaikki liike tukahtuu, myös pikkupankit, jotka on mukana mallissa. Tällä hetkellä minusta on tärkeää, ja sitten oli sen selkeästi, näitä selkeitä signaaleja, että jos me haluamme luotettavan pankkijärjestelmän, me haluamme toimivan pankkijärjestelmän, joka palvelee taloutta, joka ei ole mitä isompi sateenvarjo, joka suojaisi pankkivalvontaa, kun se ei kun Thank you, thank you very much, Madam Chair. Um, in Kiitoksia. Minulla on kaksi yleislaatuista huomiota. Ensimmäinen yleinen huomio. Tavoite tässä asetuksessa on rangaista spekulaatioita, eikä tehdä taloudellisesta toiminnasta vaikeampaa. Ja tämän ajatuksen pitäisi ohjata meitä ja sitten toinen ajatus on se, että kun otetaan käyttöön tiukemmat päivävaatimukset, se pitäisi tehdä myötäsyklissä. Niin, että se sitten toimisi syklisenä elementtinä. Kiitoksia esittelijälle tästä lähestymistavasta. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Ja parlamentti oli nopeampi toimeen kuin komissio näyttää, että toimielimme tuntee ajan paineen vahvemmin kuin komissio. Ja olemme pystyneet antamaan oman panoksemme komission toiminnan nopeutumiseen. Neljä sitten yksityiskohtaista asiaa. On mielestäni erityisen tärkeää tutkia sitä, että mitkä ovat alueelliset vaikutukset EU:ssa jos pääomavaatimuksia muutetaan, täytyy ottaa huomioon erityislaatu, joka on Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Ja pankkien sivuliikkeissä, jotka toimivat näissä maissa, koska useimmat pankit ovat ulkomaisten omistajien käsissä. Ja ulkomaiset pankit ovat nämä päätoimijat taloudessa. Ja meillä on ollut hyvin katkeria hetkiä kriisin aikana, koska nämä emopankit keskittyvät omiin intresseihinsä, eivätkä sivuliikkeistään huolehtineet niin paljon likviditeetin mielessä. Meillä on vieläkin ongelmia. Ja tämä on hyvin paha pk-yritysten kannalta näissä maissa, joten säännöt, jotka otetaan käyttöön, niin ne pitäisi ei tehdä sivuliikkeiden asemaa vielä huonommaksi kuin se nyt on. Sitten toiseksi, kun lasketaan näitä vakavaraisuuteen liittyviä parametreja, täytyy ottaa keski maiden, talon, maiden erityislaatu huomioon. Ei pitäisi olla eri arvoja emopankille ja sivuliikkeelle. Ja jos pankit vastaisivat uusiin sääntöihin niin, että ne rajoittaisivat rajat ylittävää toimintaansa, se vähentäisi likviditeettiä lopulta. No erityisesti jos on vähittäispankkilainoja vähemmän kuin vuodeksi, niin niitä pidetään vakaampina kuin vaikka klassiset likviditeettimittarit, niitä pitäisi soveltaa sivuliikepankkeihin. vakuuttunut, että näitä luotuksia pitäisi yksinkertaistaa. Ja tästä kolmen tason luokitusta pitäisi luopua ja kaksi Karluokajärjestelmä pitäisi johdonmukaistaa. Sitten nämä arvopaperit, säästöpankit, niiden omaisuus, säästöpankkien omaisuus ja mm, pitäisi ottaa myös, myös huomioon. Koska pienet pankit ja kooperatiivit, osuuskunnat, ne voivat ottaa vastaan tappioita. Sitoumuksia ei voitu ottaa omaisuuslaskennan, koska ne eivät voi, niillä ei ole tappionsietokykyä. Nämä omaisuus luokassa, omaisuus luokat luokassa yksi, ne pitäisi ottaa tappien sietokykyyn mukaan, mutta vain jos ei keskeiset ensimmäisen luokan elementit voidaan korvata osakkeilla tietyissä eh, tie, tiettyjen ehtojen vallitessa. Sitten pääomareservi ja pääomapuskuri. Periaate mielestäni sitä pitäisi käyttää. Ja se on relevantimpi kuin syklinvastainen pääoman kasaaminen periaate. Jos näiden kahden elementin summa ei ole samalla tasolla, niin ja rajoituksia pitäisi käyttää. Ja pääoma puskurin laskennassa makroindikaattorin pitäisi olla tärkeimpänä Muito obrigada. Eh, eu, Elisa. Eh, falando em último lugar, já não vou repetir muitas coisas. Minä olen viimeinen puhuja, joten en lähde toistamaan sitä kaikkea, mitä muut ovat jo sanoneet, mutta haluaisin kuitenkin onnitella esittelijää, koska tämä asia on hyvin monimutkainen. Esittelijän aloite on hyvin vaikea. Minusta hänen lähestymistapansa on aika tasapainoinen Tämä on hyvä pohja työlle. Minulla olisi tässä pari kommenttia, pari poliittista kommenttia. Se, että parlamentti otetaan mukaan moottoriksi tämän asian ajamiseen, niin että mentäisiin tämän mietinnön esoittamaan suuntaan. Tämä on tärkeä ajatus, mutta toisaalta, toisaalta kannalta tässä on kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin on sellainen vaara, että toimiala hukkuu kaikki näihin sääntöihin. En ole ehtinyt asiaa tutustua, mutta tiedän, että me olemme PIS-pankin tutkimuksesta voineet jo saada tietoa siitä, mitä ollaan miten, minkälaisia vaikutuksia on tulossa. Ja BS sanoi, että vaikutus ei tule olemaan niin dramaattinen kuin olisi voitu ajatella tiedotusvälineiden kertoman pohjalta. Olisi voitu ajatella, että pankkien työ vaikeutuu kovasti, mutta nyt on jo osoista siihen, siihen suuntaan, että tämä vaikutus ei tule olemaan näin tiukkaa. Eli en tiedä, onko Karasta taas ja tarkastellut, olisikohan tähän mitään sanottavaa. Ja sitten toisaalta tämä epätasapaino Yhdysvaltain ja Euroopan tapahtumien välillä ensi viikolla on valtuuskunta, johon minä olen menossa mukaan lähdössä Yhdysvaltoihin ja voisimme ehkä pyrkiä lähettämään sinne tai viemään perille kolme neljä viestiä ja sitten toisaalta meillä on kriisivaliokunta, joka näitä samoja asioita käsittelee, mutta eri näkökulmasta. Jos ajatellaan tätä Euroopan parlamentin viestiä, joka pitäisi välittää, niin valtuuskunnat, jotka lähtevät sinne Yhdysvaltoihin, niillä pitäisi olla perusviesti, joka halutaan toimittaa. Eli kaikkien pitäisi nyt samaa virta laulaa, kun Amerikan viranomaisten kanssa keskustellaan. Eli ehkä voitaisiin ajatella, mitkä on kolme neljä ajatusta, mitkä pitäisi saada perille. Eli me haluamme nyt kaikille samanlaiset toimintaolosuhteet kansainvälisesti. Tämä on meidän tavoitteemme kaikkialla parlamentissa ja myös Atlantin molemmin puolin. Kiitos. Thank you very much. Well, that... Paljon kiitoksia. Onnittelut, herra Karas. Haluatteko te vielä esittää yhteenvedon? Täällä ei ole muita puhujia enää kuin te. Haluaisin kiittää syömillisesti uskon, että mitä tulee poliittiseen tavoitteen asetantaan mietinnössä, niin siinä olemme varmaan yhtä mieltä. Se on se viesti komissiolle, se on viesti Basel-pankki komitealle. Ja kun käsitellään näitä uusia rahoitusmarkkinasääntöjä, niin se on meille myös itsellemme vaatimus. Tiedämme, että me kirjoita direktiiviä, vaan kirjoitan poliittisen mietinnön, jonka pitäisi vaikuttaa, eikä tehdä lainsäädäntötyötä. Siitä ollaan varmaan myös yhtä mieltä. Ja sitten kun direktiiviluonnos on kyseessä, niin sitten mennään yksityiskohtiin. Kuten kollega Ferreira Mitä tulee kriisivalikunnan matkaan, niin minä lähden Amerikkaan myös, mutta siinä on minulle tärkeää, että valiokuntien välillä, että meillä on samat, että kun meillä siellä on samat keskustelukumppanit, on hyvin tärkeää, että puhumme näistä asioista, koska siellä ovat kriisin alkuperäiset syyt ja meidän täytyy tehdä myös yhteiset johtopäätökset. Meillä on pitkään ollut se tunne, että täytyy vähän terävämmin toimia. Ei voi olla niin, että jokainen toivoo jotain ja jokainen tekee mitä pitää itse oikein. Eli joko haluamme eurooppalaisen rahoitusmarkkinasääntelyn, tarvitsemme globaalin sääntelyn, tarvitsemme uutta uusia toimia kontrollimekanismien ja sanktioiden kanssa, jotka ovat transatlanttisia. Näistä esityksistä pitää yhdessä keskustella. vaatimus vaikutusarvioinnista reaalitalouteen. Pitäisi juuri tuoda tätä valoa pimeyteen, koska tällä hetkellä on huhuja erilaisia vaikutuksista. Jokainen tuntee, että se mitä tehdään ei ole ihan tervettä, joka saat, jolla saattaa olla myös vastakkaisia vaikutuksia. Ja tässä tarvitaan objektiivinen vaikutusten arviointiselvitys, jotta poliittiset ja lainsäädännölliset johtopäätökset voidaan tehdä. Ja näistä herätteistä ja ajatuksista olen kiitollinen. Ja Afrikasta paljon jälkeen eh, istumme yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Ja voi sit... Tässä voitaisiin listata ensin kysymyksiä tarkistusten sijaan, joista täytyy, joita täytyy yksityiskohtaisesti käsitellä, mutta myös tehdä tämä jako poliittisten suuntavien vetämiseen ja sitten tähän lainsäädäntötyöhön. Kiitoksia, herra Karas. Tarkistusten takaraja on 8. kesäkuuta. Tarkistuksista keskustellaan 28.6. ja äänestysvaliokunnassa 6. syyskuuta. Täysistuntoon mennään syyskuun 2 kakkosistunnossa nykyaikataulun mukaisesti. Siinä aamun estislista. Me tapaamme jälleen kolmelta. Muistutan teitä jälleen, että ottaisitte äänestys kortinne mukaan. Täällä on vielä 13 koneessa.